Could I, uh, begin? Voisimmeko aloittaa budjettivaliokunnan kokouksen ja pyytäisin kaikkia istuutumaan. Voisivat tuolla myöskin tuolla takaosassa salia mennä istumaan ja sitten voimme aloittaa budjettivaliokunnan kokouksen. Ensinnäkin haluaisin äh, lähettää Alan Lamassuurin äh, pahoittelut. Hän ei valitettavasti pääse kokoukseen tänään, kuten muutkin varapuheenjohtajat, joten minä olen täällä puheenjohtajana heidän sijaansa. Pyytäisin nyt kaikkia menemään istumaan. Ja keskusteluja voidaan kyllä käydä sitten sali ulkopuolella. Hyvät kollegat, meillä on erittäin tärkeä keskustelu tänä aamuna. Se on ainoastaan, meillä on ainoastaan yksi asia esityslistalla tänä aamuna. Ja tätä puhetta johtaa sitten kollegamme Sidonia. Lähden esityslistan kohdasta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Onko kenelläkään mitään kommentteja? Ei, kiitos. Sitten kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ei ole ilmoituksia. Haluan vain kertoa teille, että meillä on koordinaattorien kokouksen päätökset 12. maaliskuuta. Sitten kohta neljä, joka on tärkein kysymys tänä aamuna, nimittäin julkinen kuulemistilaisuus itäisen kumppanuuden rahoittamisesta. Kuten varmaan tiedätte, itäinen kumppanuus käynnistettiin 2009. Se on politiikka-aloite, joka täydentää EUn politiikkaa Itä-Eurooppaan ja Eteläisen kaukasuksen maihin osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa. 2009-2013 EU on antanut 2,8 miljardia euroa, jotta voitaisiin nopeuttaa poliittista assosiaatiota ja taloudellista integraatiota Euroopan unionin, Armenian, Azerbaidžanin, Valko-Venäjän, Georgian, Moldovan ja Ukrainan eh, kanssa kollegamme Sidonian aloitteesta budjettivaliokunta järjestää tämän kuulemisen tänään itäisen kumppanuuden rahoittamisesta. Ajatuksena on saada kokonaiskuva tästä monimutkaisesta asiasta, kuinka määrärahoja pannaan täytäntöön ja mitkä ovat suurimpia haasteita ohjelmien täytäntöönpanijoilla. Olemme täällä nyt kuulemassa, mitä paikan päällä tehdään budjettivaliokunnan puolesta. Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi komission, ulkosuhdehallinnon, investointipankin edustajia, jotka tulevat kertomaan meille, miten Euroopan kumppan, nuuden itäisen kumppanuuden rahoitus toimii ja myöskin erilaiset ajatushautomot voivat kertoa kriittisen näkemyksensä tämän politiikkaa alan täytäntöönpanosta. Ja nyt annan Sidonialle puheenvuoron. Hän tulee kertomaan meille tarkemmin, miten tämä kuuleminen järjestetään tänä aamuna. Sidonia. I would like... Kiitoksia Jules. Haluaisin toivottaa kaikki teidät tervetulleeksi tähän valiokunnan aamukokoukseen. Me tulemme keskittymään itäisen kumppanuuden rahoittamiseen – Selvästi kun tarkastelette määritelmiä, asiat vaikuttavat yksinkertaisilta. Itäinen kumppanuus on Euroopan unionin aloite kuutta itäistä naapuriamme kohtaan, Armenia, Azerbaidsania, Moldovaa, valko Ukrainaa, Moldovaa. Tarkoituksena on parantaa monitasoisia suhteita ja yhteyksiä näiden maiden ja Euroopan unionin välillä. Ajatuksena on omistaa kumppaneille tehty työ oikeusvaltion periaatteille, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, perusvapauksille ja myöskin markkinataloudelle, kestävälle kehitykselle ja hyvänne hallinnolle. Selvästikin kumppanuus ei itsessään ole päämäärä. Sen tarkoituksena on tarjota pohjaa uusille assosiaatiosopimuksille Euroopan unionin ja näiden kumppaneiden välillä, niiden kumppaneiden, jotka ovat tehneet riittäviä perusperiaatteiden vaatimia edistysaskelia. Me tulemme tänään keskittymään rahoituskysymyksiin, tämän aloitteen rahoittamiseen. Euroopan unioni on asettanut 2,8 miljardia euroa sivuun itäisen kumppanuuden rahoittamiseksi vuosille 2009-2013 ja täytyy todeta, että olemme yhä tilanteessa, jossa neuvottelemme seuraavasta monivuotoisesta rahoituskehyksestä, eli emme tiedä kuinka paljon rahaa on saatavilla tulevaisuudessa. Tämä on vielä auki, mutta meillä on jo joitakin ajatuksia Euroopan komission alkuperäiset aloitteet ja ohjelinjat, jotka olemme saaneet huippukokouksesta helmikuussa. Haluaisin nyt selventää teille niitä motiiveja, jotka ovat johtaneet siihen, että halusin järjestää tämän kokouksen, saattaa sen aluille. Tämä oli hyvin henkilökohtainen kokemus. Viime vuonna Robert Schumann instituutti kutsui minut konferenssiin, jossa tapasin valko opposition nuoria johtajia. Robert Schumannin instituutin tekemä aloite on toiminut jonkin verran aikaa jo demokratian johtohahmot puitteissa. Tarkoituksena on valmistaa nuoria kandidaatteja tulevalle poliittiselle uralle ja auttaa demokraattisessa siirtymässä Valko-Venäjällä. Minun pyydettiin kertomaan Euroopan unionin aloitteista näille osallistujille Valko-Venäjällä tapahtuvista aloitteista ja itäisestä kumppanuudesta yleisesti ottaen. Kun valmistaudun tähän kokoukseen, sain selville, kuinka hajanaista rahoitus on ja kuinka sekavaa saatavilla oleva tieto on. Luonnollisesti asia on niin monimutkainen siksi, että Itäinen kumppanuus on sateenvarjoaloite, joka ryhmittää eri toimijoita ja projekteja ei vain näissä kuudessa maassa, vaan monissa muissakin Euroopan unionin kumppanimaissa. Eli pelkästään näiden summien arviointi, joita maille myönnetään, on hyvin vaikea prosessi ja vielä vaikeampaa on tarkastella, kuinka näitä varoja on kentällä käytetty. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että budjettivaliokunnassa meidän tulisi kuulla rakenteellista keskustelua näistä varoista, joita kohdennetaan itäiseen kumppanuuteen nyt monivuotoisen rahoituskehyksen puitteissa, mutta myös siksi, että voisimme tarkastella, kuinka asiat toimivat, mitä voisimme tehdä paremmin tulevalla ohjelmakaudella. Tässä pääsemme tiettyihin konkreettisiin kysymyksiin, joihin tämä kuuleminen tulee keskittymään. Minä olen keskittynyt niihin kysymyksiin, jotka liittyvät valiokuntamme toimintaan. Ensin hyvin perustavanlaatuinen kysymys. Kuinka paljon Euroopan unionin varoja menee näihin itäisen kumppanuuden maihin? Mitä Euroopan unionin välineitä on omistettu kuudelle osallistujamaalle? Ja mi- mitä näillä varoilla saadaan aikaan, mikä toimeenpane on, kun otamme huomioon eri osallistujat, haluaisimme ottaa oppia komission, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kokemuksista, kun ne toimeenpanevat toimia näissä itäisissä kumppanuusmaissa suoraan ja kuinka ne, jotka ovat mukana, voivat ottaa oppia varojen käytöstä tuleville seura- seuraaville seitsemälle vuodelle. Tässä voisin keskittyä ohjelmaan. Runko on tänä aamuna. Haluaisin aloittaa vastaa niistä, jotka käyttävät rahoja kentällä toimeenpanosta. Tässä EG Devko Euroopan komissiosta on vastuussa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Markus Kornaron, joka on varapääjohtaja Tekee Devkossa ja vastuussa näistä kysymyksistä. Haluaisin myöskin todeta, että on erittäin tärkeää ja tervetullutta, että Heinz Olbers itäisen kumppanuuden hallinnosta, niin EAP on niin vaatimaton, että hyvin kaukana. On hienoa, että Hans äh, Olbert on myöskin täällä heitä edustamassa, kertomassa enemmän tästä välineestä. ja varojen käytöstä näissä maissa. Tämän jälkeen näiden puheenvuoron jälkeen kuulemme kriittisen puheenvuoron kahdelta akatemioiden edustajalta. Ensin Jolanta Tashiska. Olisi hienoa, jos voisitte kertoa hiukan enemmän tästä enemmän enemmästä periaatteesta. Budjetti-ihmiselle tämä on hyvin mielenkiintoinen, kuinka maksamme enemmän suuremmasta demokratiasta, kuinka tätä voidaan mitata, voidaanko sitä mitata, kuinka me pyrimme sitä mittaamaan. Ja sitten toinen ähm, akateeminen esitys on Jolanta Tashinskalta Euroopan tutkimuksen instituutista, joka kertoo myöskin projektien toimeenpanosta kentällä erityisesti Ukrainassa. Ja on hienoa, että meillä on myöskin kansalaisjärjestöjen näkökulma itäisen kumppanuuden toteuttamiseen. Tämä, tämän meille antaa Anna-Kristiina Link. Tervetuloa. Kun valmistauduin tähän kuulemiseen, minulle kävi ilmi, että Konrad Adenauer Stiftung on tärkeä toimija, joten on hyvin tärkeää, että voimme kuulla heidän mielipiteensä itäisen kumppanuuden rahoittamisesta. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, äh, Richard Tibels, joka tulee puhumaan itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta. Hän edustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, mutta en vielä nähnyt häntä täällä salissa. Aha, ihmiset ovat minun takanani. Joka tapauksessa haluaisin toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Toivottavasti voitte optimisesti kertoa meille – tulevaisuudesta. Haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi kaikki henkilöt yleisössä, ne, jotka edustavat eri kansalaisjärjestöjä, joita itäinen kumppanuus kiinnostaa, ja myöskin toivon, että meillä tulee olevan tarpeeksi aikaa sille, että voisimme antaa yleisön osallistua ja käydä keskustelua, voisin ehdottaa, että käymme tätä keskustelua aivan kuulemisen lopuksi, niin että voisimme käydä läpi kaikki nämä kysymykset. Toivottavasti saadaan aikaan hyvin eläväisen keskustelun. Kiitoksia. Okay. Uh, could I ask then the first speaker uh, No niin, sitten pyytäisin, että ensimmäinen puhuja aloittaa. E, herra Markus Kornaro. En tiedä, olemmeko ratkaisseet IT-ongelmia. Hyvä. Me pelkäsimme pahoin, että joutuisimme käyttämään paperikopioita, mutta IT-järjestelmät toimivat. Edustaja Kor- Herra Kornaro puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon. Olen iloinen siitä, että IT-ongelmat on ratkaistu, koska minun täytyisi äh, antaa kokonaiskuvaa tällaista hyvin hajautuneesta toiminnasta, niin ajattelin, että äh, olisi hyvä näyttää teille vähän kalvoja. Mä käyn läpi äh, useita kalvoja. Ensinnäkin näytän, miten, missä teemme asiat, sitten miten teemme nämä asiat ja sitten lopuksi kerron haasteista lyhyesti kuulijoille. Toivoisin, että äh, esitys todellakin vahvistaa sen, että jotta voitaisiin äh, ojentaa käsi itäisen äh, kumppanuuden maille, niin meillä on vielä vaikeuksia mobilisoida kaikki välineet, mutta toivottavasti tämän e, aamun päätteeksi kuva on vähemmän sirpaleinen, jos minun ähm, panokseni voi siihen auttaa, niin olen siitä iloinen kaikki vihreät maat Euroopan unionin ulkopuolella ja laajennusmaat, siis hakijamaat ovat niitä, joihin tämä naapuruuspolitiikka koskee tässä. valko Moldova, Ukraina ovat lähellä Euroopan sydänmaita ja sitten meillä on Kaukasuksen maat, jotka ovat vähän kauempana. Mutta jos ajatellaan Turkin mahdollista roolia, EUn tulevaisuudessa, niin tämäkin on osa naapuruusaluettamme. Seuraava kalvo näyttää teille lyhyesti. Tässä on komission jäsen Fyyle, joka äh, näitä sitä välineistä vastaa. Tässä meillä nyt on jo äh, kokonaiskuva itäisen kumppanuuden välineistä ja seuraavilla kalvoilla aion ensin kertoa teille, mitä Euroopan naapuruus ja kumppanuuden väline tekee. Se on tärkein politiikan välineemme ja sitten kerron lyhyesti, miten nämä muut välineet toimet niin, että saadaan aikaan tämä kokonaissumma, joka mainittiin aluksi. Tämä on hiukan toisenlainen tapa esitellä nämä eri toimet. Meillä on kaksi punaista pilaria, jotka ovat nämä maantieteellisemmin orientoituneet välineet. Ja sitten meillä on horisontaalisesti erilaisia temaattisia aloitteita. Nämässäkin kaikki olemme ottaneet, yrittäneet ottaa mahdollisimman hyvin käyttöön, jotta jotta pystyisimme parhaiten auttamaan itäisen kumppanuuden maita. Tässä nyt hiukan lisää tietoa siitä, mikä tämä eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline on. Se on tärkein välineemi. Sen tarkoituksena on hyödyttää erityisesti hei, itäisiä naapurimaitamme ja sitä nyt uudelleen arvioidaan siis uuden nimen alla eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline. Tässä äh, mainitaan tämä 2,8 miljardia koko rahoituspuitteiden aikana ja tämä luku sisältää kaksi äh, ylimääräistä rahoituskierrosta, joista Euroopan unioni on päättänyt äh, itäisten naapurimaiden tukemiseksi kokonaisessaan suudessaan 500 miljoonaa. Mitä me sitten rahoitamme? Me rahoitamme tästä välineestä ehkä kaksi kolmasosaa aloitteista on niin kutsuttuja kahdenvälisiä yhteistyömaita. Ne ovat ohjelmia, joista on sovittu kumppanuusmaiden kanssa ja niistä on myös vuosittaiset toimintaohjelmat. Sitten meillä on myös tärkeää alueellista yhteistyötä. Ja itäisen kumppanuuden puitteissa, itäisen kumppanuuden ryhmissä. Äh, aluerajat ylittävä yhteistyö on äh, yksi väline, jossa meillä on, äh, katamme sekä eteläisen että itäisen alueen. Tässä tärkeä on tämä Eraspuruun investointiväline, josta tullaan puhumaan vielä vähän enemmän, mutta myös Erasmus Mundus, jolla voimme rahoittaa opiskelijoiden liikkuvuutta. Sitten meillä on myös rajat ylittävää yhteistyötä. Tämä on väline, jolla voimme rahoittaa aloitteita EUn rajajäsenvaltioiden ja itäisen kumppanuuden valtioiden välillä. Miten tämä kaikki pannaan täytäntöön? No, osa tästä äh, kulkee äh, edunsaajamaiden läpi budjettitukena. Monet määrärahat menevät erilaisiin hankkeisiin. Äh, meillä voi olla esimerkiksi sopimuksia paikan päällä kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta meillä on myös sopimuksia erilaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Ja sitten on muitakin tapoja tässä tällä tarkoitetaan sitä, että annetaan tukia EUn budjetista ja yhdistetään se lainoihin rahoituslaitoksilta. No kuka tästä sitten hyötyy? Julkishallinto, pääasiassa yhä enemmän yksityiset yksiköt ja pk-yritykset ja myöskin yhä enemmän kansalaisyhteiskunta kuudesta osallistuvasta maasta. Nyt en selitä tätä budjettituki kalvoa, mutta saatan palata tähän myöhemmin. Tässä tarkoitetaan sitä, että kun käytämme budjettitukea, niin annamme tuen näille valtioille, jotta ne pystyvät lähentämään lainsäädäntöä ja hallintoaan Euroopan unionin säädös käyttöön ja sitten annamme maksuja, kun pystymme näkemään, että nämä uudistustoimenpiteet on todellakin tehty. Sitten tuki kansalaisyhteiskunnalle. Tämä on alusta asti ollut osa itäistä kumppanuutta ja naapuruuspolitiikkaa. Tätä on kuitenkin myös vahvistettu nykyisissä rahoitusnäkymissä me nimittäin huomasimme, että meidän tulisi auttaa ei pelkästään kumppanuusmaiden hallituksia, vaan myöskin luoda kumppanuuksia kansan kanssa. Ja tässä tärkein väline meidän kaltaisellemme organisaatiolle on varmistaa se, että kansalaisyhteiskunta pystyy hyötymään enemmän EUn tuesta. Ja Tämä koskee sitä, kuinka kansalaisyhteiskunta järjestäytyy, myös, mutta myös yksittäisiä toimia ja äh, myöskin, että siellä olisi enemmän analyyttistä kapasiteettia, äh, mutta myös äh, enemmän edistyskapasiteettia niin, että hekin pystyvät edistämään uudistuksia. Ähm, meillä on tämä mm, kansalaisyhteiskunnan väline jonka olemme ottaneet käyttöön, mutta tämä äh, tarkoittaa myös sitä, että paremmin ähm, hoidamme opiskelijavaihdon esimerkiksi ja olemme täydentäneet tätä. Äh, kiitos parlamentin laajan tuen äh, tällä niin kutsutulla eurooppalaisella demokratiarahastolla, jonka avulla pystymme myöskin auttamaan ähm, kansalaisjärjestöjä, jotka eivät ole rekisteröityneet tai vasta syntyviä poliittisia puolueita. No sitten aluksi mainittiinkin tämä ajatus enemmän enemmästä, more for more, ja varmaan keskustelussa palaamme tähän. Meille tämä tarkoittaa sitä, että me uskomme, että ne valtiot, jotka rehellisesti ja aidosti yrittävät syventää demokraattista siirtymävaihetta, saamaan aikaan demokraattista ja perustuslaillista muutosta, niin näille pitäisi antaa jonkinlainen kannustin, avustus, ikään kuin lisärahoitusta, jotta tuetaan joko Mm, myöskin joko demokraattisten uudistusten kustannuksia tai että autetaan myös taloudellisissa muutoksissa. Ja tätä varten meillä on tällainen yleisohjelma, joka auttaa komissiota yhdessä ulkosuhdehallinnon kanssa, kun arvioimme näiden valtioiden edistyskertomuksia arvioimaan Pitäisikö tällaista lisäkannustinta antaa? Ja ensimmäisellä kierroksella tämä äh, on johtanut siihen, että Moldova, Georgia ja Armenia on saanut lisää määrärahoja ja tämä tarkoittaa sitä, että Ukrainassa, jotenkin Valko-Venäjällä demokratia prosessi ei ole edistynyt samalla tavoin, mutta ei myöskään Azerbaidžanissa, joka on itse asiassa ottanut askeleen taaksepäin, poispäin Euroopassa ja myöskin äh, jotkin demokratian äh, perusperiaatteet ovat heikentyneet. Joten tämä on ikään kuin tapa äh, osoittaa, millaista edistystä tällä alueella on tapahtunut. Jos nyt sallitte, niin haluaisin kertoa teille, mitä tarkemmin olemme tehneet alueellisten yhteistyöohjelmien puitteissa itäisessä kumppanuudessa. Me olemme viidellä lippulaiva-aloitteella yrittäneet erityisesti kannustaa itäisiä kumppanuusmaita tekemään yhteistyötä keskenään ja Ähm, edistämään näitä hyviä käytänteitä eri aloilla. Ensimmäinen lippulaiva-aloite. Voimme varmaan siirtyä seuraavalle kalvolle. Äh, lippulaiva-aloite on integroitu äh, rajahallinta. tämä on aloite, jolla yritetään parantaa turvallisuutta, vähentää ähm, salakuljetusta ja äh, ihmissalakuljetusta ja tälle on annettu yhteensä 44 miljoonaa määrärahoja. Toinen lippulaiva-aloite on äh, PK-yritysväline. Tässä yritämme mm, edistää yksityisen sektorin toimintaa voimakkaasti. Tämä koske, sisältää sekä äh, liiketoiminnan neuvontaa, annamme myöskin lainaa eri pankeille ja olemme yhdistäneet eh, Euroopan ja itäisen kumppanuusmaiden liiketoimintayhteisöt. Eh, eh, Sitten meillä on kolmas lippulaiva-aloite. Se kulkee nimellä Innogate, jolla yritämme luoda, lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Ja tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, kuinka Euroopan unionin politiikkaa, kuten integroidut eh, energia- ja sähkömarkkinat, eh, levitetään ikään kuin myös itäisen kumppanuuden maihin, ei vain kahdenvälisesti, vaan tästä yritän tehdä myös alueellisesti toimiva kokonaisuus. Neljäs lippulaiva-aloite, sen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä itäisten kumppanuusmaiden ja Euroopan unionin kesken kaikessa, mikä liittyy äh, katastrofien torjuntaan e, ja e, niiden käsittelyyn. Ja lopuksi meillä on vielä lippulaiva-aloite, jonka tarkoituksena on parantaa ympäristö hallintoa. Tämä liittyy ilmastonmuutokseen, metsänhoitoon ja äh, ympäristön hallintaan ihan kuntatasolle saakka. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, me olemme myös käyttäneet tätä naapuruspolitiikan investointivälinettä itäisissä kumppanuusmaissamme. Olemme käyttäneet sitä jopa 745 miljoonan arvosta. Olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä Euroopan investointipankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kanssa ja jäsenvaltioiden lainanantoinstituuttien kanssa tärkeillä sektoreilla. Tämä investointiväline käyttää ikään kuin Euroopan unionin tukirahoja, yhdistää ne rahoituslaitosten lainoihin ja minulle on ilo kertoa eh, budjettivaliokunnalle, että eh, mitä tulee arvoa rahalle eh, ajatukseen, niin tämä eri tukimuotojen yhdistäminen on ollut erittäin menestyksekästä, jos annetaan yksi euro budjetista, niin sillä voidaan saavuttaa jopa 30 euron investoinnit ja kerron teille kohta, miten tämä on toiminut Euroopan investointipankin kanssa. Sitten sananen rajat ylittävästä yhteistyöstä. Tämä on lisä erityispiirre, jota olemme kehittäneet alueella. Maantieteellisesti tämä puhuu omasta puolestaan. Tarkoituksena on, että olisi yksi rahoituslähde, jonka avulla Euroopan unionin raja-alueet, esimerkiksi Suomessa, Puolassa äh, ja muualla itärajalla, tehdä yhteistyötä sitten rajat ylittävästi Venäjän, Ukrainan ja Georgian ja myöskin kaukasuksen maiden kanssa – ja tämä toimii yhden suuren ohjelman alaisena, jonka tarkoituksena on paremmat taloudelliset ja sosiaaliset suhteet, hyvin paljon ihmisten välistä yhteistyötä rahoitamme ja tällä tavoin teemme myös rajanylityksistä tehokkaampia ja turvallisempia. Ja tämän ohjelman e, erityispiirre rahoituksen suhteen on se, että puolet tulevat e, eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä ja puolet määrärahoista tulevat Euroopan aluekehitysrahastosta. Sitten seuraava kalvo. Se täydentää vielä tätä e, sirpaleista kokonaiskuvaa siitä, mitä tukia itäisille kumppanuusmaille annetaan. Eli tässä on TAEX Sigma ja tämä Twinning-hanke. Twinning-hanke on sellainen, jolla yhdistämme jäsenvaltioiden julkishallintoa tekemään yhteistyötä naapuruuspolitiikan maiden julkishallinnon kanssa. Taieksin tarkoituksena on auttaa naapuruuspolitiikan maita, itäisiä kumppanuusmaita, esimerkiksi tullihallinnon, eläinlääkinnän ja muun saralla, erityisesti uusien jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka ovat lähentäneet lainsäädäntöä yhteisön säädöstöön vain vasta vähän aikaa sitten sitten eh, he voivat kertoa siitä, miten he ovat tämän toteuttaneet. Ja Sigmassa on kyse eh, parhaiden käytänteiden vaihdosta eh, julkishallinnossa. Ja nyt päätän pian kertomalla vielä näistä muista välineistä, joita meillä on. Yksi on ovat nämä temaattiset rahoitusvälineet, esimerkiksi kehitysyhteistyön rahoitusväline. Sitten meillä on, sillä voimme investoida ihmisiin ja siinä on myös elintarviketurvallisuus ja maahanmuuttokysymykset otettu huomioon. Sitten meillä on tämä demokratian ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline. Me eh, yritämme vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiä, mm, eh, mutta sellaisissa maissa, joissa tämä on vaikeampaa, kuten valko niin siellä voidaan hyötyä mm, tarjouskilpailuista, joita eh, käynnistetään alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Ja Sitten vakautusväline, ulkosuhdehallinnon vakautusväline on ollut hyödyllinen myöskin eh, näiden jäätyneiden konfliktien suhteen, joita on eh, itäisissä sen kumppanuuden alueella, esimerkiksi Vuoristokarabahissa tai Transnistriasta. Ja lopuksi meillä on vielä tämä eh, ydinturvallisuusyhteistyöväline, jolla edistetään sekä ydinturvallisuutta että autetaan – Tchernobylin alueen puhdistustöissä. Nyt voinkin sitten kertoa teille, millaisia haasteita meillä nyt on edessämme ja mitä haasteita olemme nähneet, kun panemme täytäntöön näitä erilaisia välineitä. Nämä haasteet on otettu huomioon myös tässä uudessa ehdotuksesta eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välineestä. Me olemme päässeet jo aika pitkälle siinä, että olemme eh, yhdistäneet politiikkaamme paremmin rahoitusvälineisiin, mutta ehkä emme ole vielä riittävän pitkälle. Asiaa voidaan vielä parantaa. Kaikkien kumppanuusmaiden kanssa katsomme oikein tarkkaan, mikä on unionin Ukrainan agenda ja katsomme, että määrärahat todella suoraan liittyvät eh, noihin tavoitteisiin. Myönnän, että voimme tehdä myös enemmän eh, siinä, että otamme kaikki sidosryhmät mukaan. Eh, tässäkin voitaisiin ehkä vielä tehdä jotain. Kansalaisyhteiskunta on erittäin tärkeä jotta voitaisiin vahvistaa kumppanuutta ihmisten kanssa. pystymme tässäkin vielä parantamaan erilaisia toimintojamme. Ja sitten viimeisen rahoituskauden aikana Venäjän rooli on muuttunut voimakkaasti ja tämän näette nyt tästä uudistetusta ehdotuksesta. Me uskomme, että Venäjä pitäisi olla naapurimaa, mutta ei enää strateginen kumppanuusmaa. Ja kahdenväliset suhteet Venäjän kanssa on käsiteltävä naapuruuspolitiikkaa agendan ulkopuolella. Tämä on mielenkiintoinen kokemus. Olemme keskeyttäneet kahdenvälisiä ohjelmia Venäjän kanssa ja keskittyneet Venäjän rooliin alueellisissa ohjelmissa. Tämä naapuruus ohjelma on myös osa yksinkertaistamisohjelmaa. Kaikki välineet rahoituspuitteissa, niissä yritetään yksinkertaistaa avun antoa ja rahoitusta. Olemme myöskin ottaneet käyttöön tämän More for More-ajatuksen toiminnassamme, mutta tätä on vielä hienosäädettävä, muokattava ja hyödynnettävä laajemmin poliittisesti, kun opimme asiasta enemmän ja kun huomaamme, kuinka kumppanuusmaamme suhtautuvat tähän kannustinpohjaiseen politiikkaan. Absorptiokyky on ollut varsin hyvä. Minulla on ilo kertoa parlamentille, että olemme onnistuneet 100 prosenttia määrärahoista sitomaan ja olemme olleet maksuissakin 99-100 prosentin välillä viimeisen seitsemän vuoden aikana, mutta jos asiaa katsotaan vähän tarkemmin, niin kyllä minä voin myöntää tässä, että että joissain maissa ja joissain ohjelmissa oli ongelmia absorption suhteen ja osittain yksinkertaistettujen menettelyjen ja keskitetyn ohjelmoinnin kautta toivoisimme, että pystyisimme e, onnistumaan vielä paremmin tulevina vuosina. Sama koskee budjettitukea. Kokonaisuudessa olemme yli 50 prosenttia ohjelmistamme toteuttaen hallitusten budjettien kautta. Tässäkin olemme lisänneet ehdollisuutta, olemme lisätä vaatimusta avoimuudesta ja paremmasta rahoitushallinnosta ja yhdistämme tähän myös paremmin kansalaisyhteiskunnan ja politi- toiminnan vaatimukset, jotka liittyvät näihin ohjelmiin. Öö, mm, olemme öö, toimineet tässä varsin hyvin, mutta meidän tulisi levätä laakereillamme, vaan öö, lisätä ponnistelujamme. Ja sitten synergian parantaminen eri rahoitusvälineiden välillä. Tämä on vieläkin hiukan ongelmallista. Meillä on hyvää yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa ja sitten edustustoilla on tärkeä rooli näiden kaikkien toimien valvonnassa, mutta meillä pitäisi olla myös parempaa yritystä e- selittää nämä eri välineet eri sidosryhmille. Vastauksena e, joihinkin näistä haasteista e, voisimme pääosastolla – tai pääosastolle olemme siis ehdottaneet tällaista ähm, muutoksen agendaa, äh, joka parlamentti ja neuvostokin ovat hyväksyneet, jossa olemme sitoutuneet keskitettympään äh, tukeen, jotta voisimme saada aikaan mahdollisimman suurta vaikutusta. Ja toivoisin, että seuraavien äh, rahoituspuitteiden yhteydessä vuodesta 2013. Yritämme äh, toteuttaa vähemmän toimialan enemmän vaikutusta. Äh, meillä on tämä naapuruuspolitiikan uudistus vuonna 2011 ja tämä johti tähän More for More lähestymistapaan. Tässä uudistuksessa huomasimme myös, että meidän täytyy huomioida paremmin kansalaisyhteiskunta ja äh, tämän ymmärtämyksen tämä ymmärtämys on tuottanut hedelmää. Me olemme myös tehneet yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa enemmän ja olen ehdottanut yksinkertaistettua puitteistoa, mutta Richard kertoo tästä vähän enemmän pian. Ja olemme kaiken tämän yrittäneet ottaa mukaan tähän Euroopan naapuruusväline asetukseen Tämä ehdotushan on vielä valmistelussa parlamentissa ja neuvostossa ja siinä tarkoituksena on paremmin yhdistää rahoitus, tuki ja Euroopan unionin politiikka. Siinä korostetaan hyvin paljon eriyttämistä, eli rahoitustuen määrän täytyisi vastata toteutustasoa ja siellä pitäisi olla myös enemmän kannustimia. Me todella toivomme, että voisimme saada parlamentilla tuen näille yksinkertaistamistoimille, myös ohjelmanmoinnin yksinkertaistamiselle. Toivottavasti saamme myös tukea eh, sille, että voimme keskittyä eh, eh, vähäisempään määrään prioriteetteja. Sitten meidän tulisi parlamentin neuvostolta saada neuvoa, miten parhaiten käsitellä Venäjää niin, että seuraava naapuruusväline pystyy keskittymään ainoastaan näihin kuuteen naapuruusmaahan, itäiseen naapuruusmaahan. No niin, tähän haluaisin puheenjohtaja päättää puheenvuoroni. Jos joku teistä hiukan ei nyt aivan pysynyt perässä kaikissa näissä yksityiskohdissa, niin toivottavasti äh, hän voi sitten seurata tästä listasta, joka ähm, äh, asiakirjoista löytyy. Me olemme yrittäneet yhdistää mahdollisimman paljon erilaisia välineitä. Kerroin teille myös, mitkä äh, suurimmat haasteet olivat, joita meillä on ollut ja miten tämä nyt sitten näkyy uudessa naapuruusvälineehdotuksessa. Kiitoksia. Indeed, Mr. Hyvin paljon kiitoksia herra Konaro tästä hienosta esityksestä. Jos voisimme nyt siirtyä nopeasti seuraavaan puhujaan. Euroopan investointipankki on seuraava. Alex Heinz Ubers. Olemme nyt 15 minuuttia myöhässä Meillä on paljon puhujia, joten pyytäisin, että seuraavat puhujat pyrkisivät esittämään asiansa tiiviisti, jotta meillä olisi aikaa vielä kysymyksillekin. Herra Obers, olkaa hyvä. Uh, can I hand over to you? Ah, it's in the front there. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much for the Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, paljon kiitoksia mahdollisuudesta esitellä Euroopan investointipankin toimintaa. Täällä teille voisin lyhyesti muistuttaa teille, mitä Euroopan investointipankki on. Me olemme Euroopan unionin pankki. Eh, Euroopan unionin investointipankin eh, osingo-omistajat ovat eh, jäsenmaita ja me rahoitamme Euroopan unionin projekteja. Me teemme tämän asiantuntemuksella, jota olemme keränneet yli 15 vuoden ajan ja olemme nyt aktiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme tarkastele projekteja vain taloudellisesta näkökulmasta, emme kuten tavallisesti liikepankit keskittyen vain taloudellisiin kysymyksiin. Me tarkastelemme myöskin kaikkien projektien teknisiä ja kansantaloudellisia kysymyksiä niin, että projektin kokonaisuus on toteutettavissa teknisestäkin näkökulmasta ja käytännöllisestä näkökulmasta. Tässä Euroopan unionin politiikkaan liittyen meidän arviointimme ottavat mukaan myöskin hankintoihin ja ympäristöön liittyvät asiat, että voisimme varmistaa sen, että kaikki projektimme ovat täysin samoilla linjoilla Euroopan unionin akiin kanssa toiminnot, joita suoritamme Euroopan unionin ulkopuolella, ovat ulkopuolisen mandaatin alaisia. Meillä on kolme kategoriaa. Tässä vain selvittäisiin, missä naapurustoalue tulee mukaan kuvaan. Me keskitymme aivan aluksi Kroatian tyyppisiin ehdokasmaihin tai Turkin tyyppisiin maihin, tämän jälkeen Euroopan unionin naapurustoon, sekä eteläiseen että itäiseen, ja tämän jälkeen keskitymme kehityksen Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tässä vain siis annan teille yleiskuvan. Kun tarkastelemme itää, voisin näyttää teille kartalta, missä toimimme. Aivan aluksi luonnollisesti ähm, itäisen kumppanuuden maissa, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia. Emme vielä ole toiminnassa valko -Venäjällä. Luonnollisesti koordinoimme tätä toimintaa hyvin läheisesti ulkosuhdehallinnon kanssa ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen kanssa. Azerbaidsanissa me olemme tekemässä äh, sopimusta, jonka äh, tarvitsemme, jotta voisimme ryhtyä toimiin tietyssä maassa. Äh, kuten aikaisemmin mainittiin, äh, Venäjä mainittiin tässä naapurustokontekstissa ja myöskin Kazakstanissa ja Tadzikistanissa Keski-Aasiassa tarkkailemme. Kun tarkastelemme pää huomion kohtaitamme aluksi alueelliset yksityiset PK-yritykset toisekseen, sosiaalisen ja taloudellisen infrastruktuurin rakentaminen, jotta voisimme esimerkiksi tukea tieprojekteja tai vesiprojekteja ja yhteiskunnallisella alalla esimerkiksi koulutusprojekteja kolmanneksi, mutta ei vähäisempänä. Ilmastonmuutoksen sopeutumistoimet ovat kohteemme. Tämä kuuluu meidän mandaattimme alaan ja luonnollisesti toimintamme ohjaavia linjoja. Mitä olemme saaneet tähän mennessä aikaan itäisen kumppanuuden alalla? Voisin antaa tässä totaalisummia vuosittain totaalisummia, joita on myönnetty. Tämä vastaa tällä hetkellä noin 2,5 miljoonaa ja kaikkein suurin tuen saaja on ollut Ukraina. Se on saanut noin 75 prosenttia rahoituksesta. Me tämän jälkeen Georgia, Moldova ja Armenia. Jos laskemme nämä luvut suhteeseen ähm, väestömäärään, Moldova ja Georgia ovat suuria tuensaajat. Jos tarkastelette niitä sektoreita, joita investointipankki on rahoittanut, kyseessä ovat energia ja liikenne, Erityisesti nämä ovat perinteisesti sellaisia sektoreita, joilla investointipankin toiminnat alkavat ja sen jälkeen niitä laajennetaan hiljattain muille sektoreille. Tietenkin meidän mandaattimme korostaa pk-yrityksille annettavaa lainausta. Tämä on noin 30 prosenttia. Ja ilmastotoimet, jotka mainitsin aikaisemmin, eivät itsessään ole tukikelpoisuusehto, mutta ne ovat monien rahoittamiemme alojen alla. Me varmistamme esimerkiksi, että rahoittamamme liikenneprojektit ovat samalla linjoilla ilmasto toimisuunnitelman kanssa. Tämä vastaa noin 13 prosenttia kokonaisuudesta. Näin meidän toimimme ovat mandaattimme alla kehittyneet itäisen kumppanuuden maissa. Tässä on edellinen jakso vuoteen 2012 asti. Tämä osoittaa hyvin tyypillistä kehityskulttua luonnollisesti aivan aluksi. Se saadaan liikkeelle kentällä. Ja vuodesta 2010 voisin sanoa, että ohjelmat ovat olleet täysin käynnissä. Vuonna 12, 2012 lainojen määrä oli 920 miljoonaa euroa näissä maissa. Ja voisin sanoa, että nyt investointipankki on täydessä vauhdissa. Ja voimme varmasti jatkaa työtä tulevaisuudessa. Mitä sitten olemme oppineet tämän ensimmäisen mandaatin aikana näistä itäisen kumppanuuden maista. Yksi asia varmastikin on se, että tarvitsemme hyvin läheiset yhteistyösuhteet kaikkiin toimijoihin kentällä hallitukseen luonnollisesti, mutta ja tämä on meidän toimintamme olemassaolon syitä. ulkosuhdehallinnon edustustot ovat myöskin tärkeitä. Tämä kulkee käsi kädessä. Tarkoituksena on varmistaa se, että tuemme vain sellaisia projekteja, jotka vastaavat parhaita eurooppalaisia käytäntöjä kentällä. Avainalat meille ovat rahoituksen yli liittyen siihen, mitä haluaisimme saavuttaa vaikka projektien suunnittelu, se, että voimme taata, että sekä hankinta, ohje, linjoja että ympäristöohjeita sataprosenttisesti noudatetaan, sillä tämä on niitä avainkysymyksiä, joita me Euroopan unionin prioriteettien puitteissa tällä alueella noudatamme, kuten aikaisempi puhuja mainitsi. Teknisen tuen ja investoinnin sekoittaminen on avain. Kentällä näemme, että projekteja on erittäin paljon, investointitarvetta alueella on erittäin paljon, mutta meidän tulee varmistaa, että tuemme promottoreita toimeenpanon vaiheessa ja erityisesti myöntämällä varoja ja teknistä tukea, kun sitä tarvitaan. Mitä sitten olemme saavuttaneet? Kuten aikaisemmin mainitsin, kaavion yhteydessä olemme saaneet aikaan paljon liikenteen ja energian sektoreilla. Hiljattain olemme myöskin puoliväliarvioinnin jälkeen aloittaneet toimiamme paikallisella yksityissektorilla, siis pk-yrityksien rahoittamisessa, ja haluaisimme tukea enemmän projektien toimeenpanoa, kuten juuri mainitsin. Yhdistetty tuki investointipankilta on tärkeää. Tämä ei ole tärkeää vain projektien toimeenpanossa ja rahoittamisessa, mutta myös, jotta voisimme välittää eurooppalaisia arvoja näihin maihin. Olemme luoneet virastoja näihin maihin. Ja meillä on myöskin alueella, siis lähistöllä, näissä kumppanuusmaissa, niin lähistöllä kuten Moskovassa, toimintaa käynnissä ja me tarkkaamme hyvin selvästi tarkasti tilannetta, kuten myöskin ulkosuhdehallinnon edustajat. Tulevaisuudessa haluaisimme toimia enemmän ympäristöprojektien ja koulutuksen alalla. Sitten Venäjään liittyen sananen. Luonnollisesti Venäjähän ei liity tähän itäiseen kumppanuuteen, mutta pidämme Venäjää erittäin tärkeänä. Me haluamme olla keskusteluyhteydessä Venäjän kumppanuusmaiden lisäksi ja hyvin lyhe, läheisessä Yhteistyössä ulkosuudenhallinnon kanssa olemme tunnustaneet kolme alaa, jossa voimme tehdä enemmän. PK-yritysten rahoitus, modernisaatioprojektien rahoitus ja energiatehokkuusprojektien tuki. Vuodelle 2013 tänä vuonna me olemme osoittanut 200 miljoonaa euroa yksinomaan Venäjälle. Kiitoksia huomiostanne. Haluaisin antaa vielä yhden loppu huomioon liittyen mandaattiin ja takuisiin. Tämä väline on meille erittäin hyödyllinen. Te olette kuulleet ja nähneet talouskriisin jälkeen keskusteluissa, minkä tyyppisiä arvioita pankit ovat joutuneet käymään läpi myöskin Euroopan investointipankki, ja me olimme erittäin tyytyväisiä siihen, että meidän luottoluokituksemme ähm, Euroopan investointipankissa säilyi äh, kolmena aana. Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme houkuttaa investoijia ja näin meillä on kaikkein suurin mahdollinen vipuvoima näissä maissa toimintaan. Samaan aikaan investointipankki idässä ei ole koskaan joutunut äh, toimivan takana. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen seikka, kun tarkastelemme, mitä itäisen kumppanuuden maissa on tapahtunut koko Jaksolla Tämähän on pidempi kuin tämä vuodesta 2007 alkanut. EIP on vain kaksi kertaa joutunut toimimaan takajana, kerran entisessä Jugoslaviassa ja kerran Argentiinassa vuonna 2003, ja kaikki summat saatiin katettua. Uskon, että tämä väline on siis budjettimielessä erittäin tehokas ja investointipankin kannalta erittäin tehokas, kun haluamme säilyttää kolmen aluokituksen. Uh, Kiitoksia oikein paljon, herra Olbers. Tämä oli erinomainen esitys ja äh, piditte hyvin kiinni aikataulusta, joten kiitos, että me olemme nyt taas jälleen aikataulussa. Nyt menemme seuraavaan puhujaan nimittäin herra Olaf Osika, joka on itäistutkimuksen eh, keskuksen johtaja Puolassa ja hän kertoo meille arvion EU-rahoiteisista hankkeista EU-kumppanuusmaissa. Olkaa hyvä. Uh, thank you for inviting me and, uh, well I... Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että sain kutsun tänne. Te sanoitte, että te, teillä on hyvin kriittinen lähestymistapa. Te toivoitte sitä, joten minä nyt sitten yritän olla kriittinen. Aivan ensinnäkin haluaisin muistuttaa teille joitakin tosiasioita, faktaa, joista pitää olla tietoinen, kun puhutaan hallinnosta ja hallinnoijista, menoista ja kuka kuluttaa ja miten niin jo neljän vuoden ajan sen jälkeen, kun itäinen kumppanuussuhde käynnistettiin. Ei se ole kovin pitkä aika. Ehkä on ehkä liian aikaista tehdä lopullisia päätelmiä, mutta on kuitenkin ihan hyvä hetki tehdä tämmöinen instant-kuva-arvio. Tässä on kyse maista, meidän täytyy muistaa, jotka eivät menetä strategista merkitystään. Euroopan unionillahan on tämä assosiaatiosopimus tietysti mielessä Venäjän kanssa tulliliitto ja muitakin hankkeita on vireillä. Ja ollakseni ihan rehellinen, kun seuraa mitä tapahtuu, mitä on tapahtumassa itäisen kumppanussuhteen maissa, voidaan todeta, että Venäjällä on yhä tärkeä rooli vaikka se ei, ei se kuitenkaan, siihen ei käytetä tätä naapurussuhteiden välineistöä. Mutta kuitenkin voimme saada yhteyttä poliittisiin teollisuuden johtajiin ja myös yhteiskuntaan. Venäjä voi paljon paremmin kuin EU ilman, että sillä kuitenkaan on virallisia erityisiä budjettivälineitä käytössään tämän politiikan parantamiseksi. Kolmanneksi on maiden kirjoon hyvin laaja. Meidän pitää muistaa, maat poikkeavat toisistaan. Tarpeet ja tavoitteet, kunnianhimoit ovat erilaisia. Meidän täytyy myös muistaa tämä, kun me puhumme siitä, millä tavalla EU voi auttaa näitä maita, millä tavalla EUn antamia luottoja on käytetty. Ei pidä myöskään unohtaa kadottaa näköpiiristä sitä, että on se kysymys, mikä on loppu tavoite itäiselle kumppanuussuhteelle. Mitkä ovat tämä tavoitteet? Se on huipputärkeää. että Mehän haluamme, että nämä maat toteuttaisivat hyvin kaiken sen, mihin pyritään. Puhutaanko mahdollisesta tulevasta jäsenyydestä, syvennetystä poliittisesta yhteistyöstä vai taloudellista integroitumisesta kaikista näistähän riippuu se, mitä me voimme saada heidän puoleltaan, mihin asti voimme mennä, mitkä ovat painopisteitä alueita, mitkä ovat ne alueet, missä pitää hallinnoida hyvin meidän rahaa. Ehkä kumppanimmekaan eivät aina tiedä, mikä on tämän itäisen kumppanussuhteen lopulliset tavoitteet. Minä olen tässä vaiheessa jonkin verran skeptinen en ole ihan vakuuttunut siitä, että pitäisi tehdä poliittisia, taloudellisia, syvällisiä uudistuksia. Mm, kun puhutaan itäisen kumppanussuhteen välineestä, olen erittäin iloinen siitä, että meillä on ollut mahdollisuus nähdä nämä PowerPoint-esitykset, jossa läpikäytiin kaikki ohjelmat ja luotot, joita on annettu näille ohjelmille – mutta on kyllä erittäin vaikea ymmärtää, kuinka paljon rahaa EU käyttää tähän itäiseen kumppanussuhteeseen. Tiedän, että alussa oli 600 miljoonaa euroa varattuna. Nyt te puhuitte 2,8 miljardista. Se on ihan hyvä luku, mutta ei tiedetä oikein tarkkaan. Ja nimenomaan kumppanimaat eivät tiedä, mistä raha tulee monet hankkeet ovat tekeillä. Joskus on liikaa hankkeita. Raha hajoaa vähän sinne sun tänne, kun puhutaan toisesta puolesta, eli kumppanimaista. Ne tietävät, että budjettitukea tulee, sitä on tulossa, tietävät, että keskeiset ohjelman rahoitusvälineet ovat olemassa, kun halutaan käynnistää kansalaisyhteiskunnan keskeiset kapasiteetit ja rakenteet. Minä tiedän, jos on kyse georgialaista tai ukrainalaista kollegoista, kun puhutaan 2,8 miljardista eurosta, niin kyllä he ovat valmiita niitä hyväksymään kumppanuussuhteen hankkeisiin, mutta ovat aika hämmästyneitä, kun ne eivät ole todellakaan tienneet, että oli niin paljon rahaa käytössä ja mihin, sitä, mihin kaikkeen sitä voidaan, voidaan käyttää. Ehkä tässä on myös tiedotusongelma. Tai sitten se riippuu EUn toimielinten toiminnan monimutkaisista rahoitusjärjestelmistä. Muutama kommentti konkreettista kritiikkiä, kun sitä oli peräänkuulutettu siitä tavasta, miten meidän kumppanimme hahmottavat saamansa eurooppalaisen rahoitusavun. Heille tässä on kyseessä instrumentti, jonka, äh, jonka avulla saavat lyhyellä aikavälillä taloudellisia etuja. Mutta ei, ei, heistä tuntuu, että ei sillä mitään perustuslaillisia syvällisiä muutoksia voida viedä loppuun eurooppalaiseen tyyliin. Ehkä tämä antaa hyvän kuvan tilanteesta. He eivät tiedä, onko heille olemassa per, eurooppalaista perspektiiviä vai ei. Tämä raha tarkoittaa sitä, että on hyvä hallintohenkilökuntaa. Tässä on kyse myös teknisistä toteuttamisesta, mutta ei heille raha tarkoita sitä, että maan toimintatavat sinällään muuttuisivat. Neljän vuoden jälkeen tämä väline, instrumentti ei ole todellakaan antanut mitään konkreettista vaikutusta yhteiskuntaan. Jos te katsotte mielipidetiedustelua, jos menette vielä pidemmälle kuin mitä julkinen hallinto kertoo, jos te kysytte kadun ihmisiltä jotain, niin sieltä tulee vastauksia, että ei tämä nyt suju ollenkaan. EU hahmotetaan siellä, mutta ei mitään suurena avunantajana, jos puhumme Ukrainasta, Georgiasta tai Moldaviasta, niin e, ei, ei EU ole siellä mikään varteen otettava tekijä kansalaisten mielissä. ongelma voi siitä, että ei ole mitään kourin tuntivia todellista tulosta näytettävissä. Se voi johtua myös siitä, että ei ole mitään myönteistä ehdollistavaa mekanismia, jota olisi käytetty, kun te puhutte julkis, viranomaisten kanssa näissä maissa, julkisen hallinnon edustajien kanssa, he sanovat ihan avoimesti, että ei heillä mitään motivaatiota osallistua uudistuksiin, koska huolimatta kaikesta edistyksestä he tietävät, että he tulevat saamaan rahaa. Joten olipa niin tai näin, meni syteen tai saveen, niin he tietävät, että rahaa kuitenkin tulee. Ei ehkä ole kyse hui- suuren suurista summista, mutta he tietävät, että he saavat saa rahaa, ei, ei sillä ole mitään väliä, mitä he toimivat. Ja jos he eivät saa enempää, niin he tietävät, että enempää ei tule, mutta jotakin ainakin tulee. Eli olisi varsin tärkeää, että meillä olisi tämä lähestymistapa, joka edellyttää eh, enemmän, enemmän, enemmän takia. Eli jos on enemmän uudistuksia, niin sitten voidaan antaa lisää rahaa. Eli tämä ehdollistavuus pitäisi tulla esille. Kun katsotaan, mitä tapahtuu itäisen kumppanuussuhteen maissa tällä hetkellä, voidaan todeta, että joskus poliittiset muutokset saattavat syntyä ihan yhdessä yössä. Jotkut haluavat lisää, jotkut haluavat mennä pidemmälle, jotkut haluavat todella uudistaa maansa toimintaa. Tällä hetkellä tilanne on vähän jäädytettynä tilanne on kivettynyt, jähmettynyt. Ne, jotka halusivat mennä pidemmälle, edetä enempää, ne eivät enää ole kiinnostuneita, koska se ei tarjoa heille enää mitään enempää. Raha tulee, mitä väliä sillä on, ryhtyvätkö he aloitteisiin vai ei. Sen lisäksi on olemassa ongelma, jonka te mainitsitte myös esityksessänne. Vuoropuhelu kumppaneiden kanssa, kenen puolen kääntyä. Komissio on rajoittanut yhteistyötään hallituksiin ja viranomaisiin julkisen, hallin, hallinnon edustajia. Mielestäni pitäisi kääntyä niin sanotusti normaalien ihmisten puoleen, ei vain kansalaisyhteiskunnan tai kansalaisjärjestöjen. Siis he ovat siis kansalaisjärjestöt ovat saaneet tietynlaisen armon meidän silmissämme, koska he ovat hyvin eurooppamyönteisiä, ne tietävät miten ja mistä saadaan rahaa, mistä saadaan rahaa. Mutta nämä ovat kansalaisjärjestöjä, joilla ei ole ehkä mitään tekemistä todella kansalaisyhteiskunnan kanssa. Pitää todella kääntyä paikallishallinnon puoleen tai ihan vain kadun ihmisten puoleen, jotta todella voitaisiin tehdä hyvä ero tämän käytetyn rahan suhteen. Sen pitäisi olla näkyvämpi. Valitettavasti eurooppalaiset tuotot eivät näy kansalaisten elämässä tai mielissä. Totta kai järjestetään paljon seminaaria, tot, viranomaiset ovat tietoisia EUn olemassaolosta ja sen toiminnasta, mutta sen lisäksi EU ei ole olemassa. Ihmiset eivät tiedä, mitä me teemme, eivät tajua, eivätkä tiedosta kaikkea sitä, mitä me voimme tehdä heidän hyväkseen yhteenvetona voisin sanoa, että neljän vuoden jälkeen yhteiskunnalliset ja poliittiset olosuhteet itäisen kumppanuussuhteen maissa eivät ole sinällään huonontuneet. Se on totta, mutta ehkä ne ovat pysyneet liiankin paikoillaan. Esimerkkinä Ukraina. Taloudellispoliittinen tilanne on huonontunut. Georgia on suuri kysymysmerkki. Moldavia ei oikein, sitä ei oikein voi sanoa yhtään mitään. Ei sitä tiedetä vielä. Mu- Vilnassa hallitus romahti muutama kuukausi sitten. Eli EU voi, saada, voi menettää tätä innostustaan ja voimaansa. Georgia, Moldavia, ehkä myös Ukraina ovat maita, ne ovat nyt pysähtyneet tässä etenemisvauhdissa. Mitä me tarvitsemme? Instrumenttia tarvitsemme myös selkeitä painopisteitä. Jos tiedämme, että joissakin maissa poliittinen eliitti ei ole kiinnostunut EU-jäsenyydestä tai niiden maansa integroimisesta EUn toimintoihin, silloin painopistealueet pitää sijoittaa yhteiskuntaan nuoriin. Meidän pitää pyrkiä pääsemään kosketuksiin tämän kansalaiskerroksen kanssa, kansalaisyhteiskunnan kerroksen kanssa. Meillä on hyvin hienoja pitkälle vietyjä ohjelmia, hankkeita. Ei niillä voida auttaa mitään, jos, ei, jos kansalaisjärjestöt tai julkinen hallintoviranomaiset, tietyt ryhmittymät eivät lähde niitä toteuttamaan. He myös itse tarvitsevat näitä. Vielä viimeiseksi haluan sanoa, että parempaa tiedottamista, parempaa tehokkuutta. Meidän pitää todella kertoa, kuinka paljon heillä rahaa on käytettävissään. Luvut eivät ole aina hyvin avoimia, eikä kukaan näissä maissa usko, että on lähes kolme miljardia odottamassa vain heitä, jos he tietysti täyttävät tietyt kriteerit rahan saamiseksi. Tämä pitää sanoa. Ja tällä hetkellä tiedonvälitys on riittämätöntä. Niin, kun ei tätä viestiä saada välitetyksi niin kauan, kun ei se mene läpi, niin EUta verrataan aina öö, bisnesmaailman edustajaksi, julkisen hallinnon viranomais tavallaan hahmottomaksi toimielimeksi ja kilpailu, tai Venäjään se verrataan, kilpailu Venäjän kanssa on koko ajan äh, tuntuvilla. Venäjä on yksi mm, yleisistä kielistä näissä maissa. Venäjä on hyvin läsnä kulttuurillisesti, ajatuksellisesti, henkisesti paljon enemmän läsnä kuin me. Eli me emme ole siellä tarpeeksi edustettuina kautta linjan. Okei. Okay. Thank you very much. Hyvä on. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä. Tekin puhuitte oikein tiiviisti ja tätä kovasti arvostamme. Nyt menemme sitten seuraavaan puhujaan. Rova Jolanta Tarczynska, joka on Lodzin yliopiston Euroopan instituutin Euroopan tutkimuksen säätiöstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut ja annoitte minulle mahdollisuuden puhua eh, näin kunnia-arvoisen yleisön edessä. Euroopan naapuruusalueen eh, Euroopan unioni on toiminut jo hyvin pitkään ja se on todellakin investoinut hyvin paljon Euroopan integrointipolitiikan vahvistamiseksi ja se on myös tukenut näiden maiden oikeudellista lähentymistä. Ja nyt on vielä oikea hetki pohtia tätä agendaa ja siksi olen erittäin iloinen siitä, että voin täällä esitellä ja kertoa kokemuksistani, koska tämä asia koskettaa teitä. Minulla on lähes kymmenen vuoden työkokemus yhdessä näistä naapurusmaista. Minun tiimilleni ja minulle annettiin laaja, kattava mandaatti. Tarkoituksena oli vahvistaa valtioiden kapasiteettia ja edistää niitä, lähentää niitä Euroopan unionin standardeja kohtaan erityisesti, kun arvioidaan eh, lainsäädännön eh, laatimista ja myöskin tähän liittyvää kapasiteetin eh, luomista sekä toimielimellistä että muuta. Vaikka tässä kokouksessa tänään keskitytään pääasiassa siihen, mikä on paras toimintatapa EUn rahoitukselle, EU, no, tai sen kumppanuuden puitteissa, niin asiaa on kuitenkin katsottava kahdesta näkökulmasta mielestäni sekä EUn että naapuruspolitiikan maiden näkökulmasta että mm, teknisen avun kautta. Mielelläni kertoisin mielipiteeni tästä. Se johtuu, se perustuu pit pitkään seurantaan ja mielelläni myös annan muutamia suosituksia sekä antajaosapuolelle että saajaosapuolelle. Minun puheeni motto perustuu kolmeen tärkeään termiin. Ensinnäkin tämä on ikään kuin SMS, eh, Scrutiny Methodology and Sustainability, eli tarkkailun metodologia ja kestävyys. Nyt eh, siitä lähtien, eh, siksi koska tekninen tuki on keskittynyt täytäntöönpanoja, ja mm, tietyn EUn säädöstön osan täytäntöönpanoon, niin se on hyvin käytännönläheinen väline ja se antaa ähm, ikään kuin tällaisen e, intellektuaalisen panoksen vastaanottavalle osapuolelle ja luo äh, instituutioita pitkällä aikavälillä, jotta jotta tekninen apu voisi olla tehokasta, se on toteutettava räätälöidysti ja sen täytyy perustua kysyntään, koska ainoastaan tällä tavoin jokainen aloite on hyödyllinen kaikille suurille muutosprosesseille edunsaajamaissa. Tietenkin teknisen avun täytyy perustua myös tällaiseen sopimuspohjaiseen lähestymistapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tehdään yhteisiä järjestelyjä. Kumpikin osapuoli tekee järjestelyjä. Toisaalta EU antaa tukensa tarpeellisille uudistuksille, kun taas edunsaajavaltio puolestaan sitoutuu siihen, että se käynnistää ja panee täytäntöön näitä uudistuksia. Jotta tällaiset teknisen avun välineet voisivat olla tehokkaita, niiden täytyy perustua vähintään kahdelle ehdolle. Ensinnäkin äh, sen tavoitteiden täytyy olla äh, selkeitä ja hyvin määriteltyjä äh, sekä avun antajan että saajan on ne määriteltävä. Ja toisaalta itäisen se kumppanuusmaat, jotka ovat vastuussa teknisen avun täytäntöönpanosta, eh, niille mm, pitäisi määritellä myös etukäteen. Kansallisen kokemuksen vaihto mm, EUn säädösten mm, toteuttamisesta ja niihin lähentymisestä on tärkeää. Parhaiden käytänteiden vaihtaminen on todella tuo lisäarvoa teknisen avun saajalle. Kuitenkin tällä hetkellä se ei ole vielä riittävää, koska omasta kokemuksestani sanoisin, että tällä hetkellä meillä on hyvin paljon virkamiehiä, itäisissä kumppanuusmaissa, jotka ovat hyvin koulutettuja, joilla on kielitaitoa, joilla on pääsy tietoon, joten teknisen avun tällä hetkellä täytyy olla pragmaattisempaa ja käytännönläheisempää. Sen mottona täytyisi olla ennemminkin se, että juuretaan EU-standardit edunsaajavaltioiden julkiseen hallintoon otetaan käyttöön esimerkiksi yhteistyömekanismeja ähm, päivittäisessä työssä. Nyt on myös oikea hetki ajatella teknisen avun uusia aspekteja. Kiitos assosiaatiosopimusten ja äh, näiden näiden neuvottelujen jotka on saatettu päätökseen, jotka ovat käynnissä. Ja teknisen avun näkökulmasta tässä on yllättävä tilanne, mitä tulee EUn edustustojen mm, asenteeseen hankkeiden täytäntöönpanoon suhteen, mitä tulee edunsaajamaiden avustamisessa kun valmistaudutaan neuvotteluprosessiin. Jotkut edustustot vastuttavat täysin eh, sitä, että projektitiimi on mukana neuvottelukierrosten valmistelussa ja toiset taas kannattavat sitä voimakkaasti. Joitakin kommentteja myös edunsaajille. Yksi teknisen avun tärkeistä tavoitteista on se, että vakuutetaan itäisen kumppanuuspolitiikan edunsaajat siitä, että tämä on nähtävä tällaisena sisäpolitiikkana eikä ulkopolitiikkana, ottaen huomioon, että esimerkiksi kun assosiaatiosopimus on allekirjoitettu, niin tästä tulee laillinen sitoumus. Joten systemaattinen lähestymistapa Euroopan integraatiota kohtaan on pakollista. Täytyy olla Euroopan myönteistä politiikkaa ja lainsäädäntöä, joka toteutetaan ikään kuin yhden katon alaisena ja joka vastaa kansainvälisiä sitoumuksia koska lainsäädännön lähentäminen on tulevaisuuden ehto, jotta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi pitkälle meneviä laaja-alaisia vapaakauppa-alueita, niin tarvitaan vahvoja vahvaa institutionaalista pohjaa ja hyvin suunniteltuja mekanismeja ja menettelyjä sekä lainsäädäntö- että täytäntöönpanotasolla. Meidän täytyy siis luoda jonkinlainen uusi äh, oikeudellisen lähentymisen paradigma, joka perustuu uuteen metodologiaan. naapuruus kumppanuusmaiden, itäisen kumppanuusmaiden valtioiden tulisi pystyä kehittämään kumppanuutta myös keskishallinnon ja paikallishallinnon aluehallinnon tasolla. Eli virkamiesten pätevyys, niiden virkamiesten, jotka vastaavat Euroopan integraatiosta, pitäisi nostaa esiin säännöllisesti ja teknisellä avulla on tärkeä rooli. Se tukee näitä virkamiesten koulutushankkeita, Euroopan integraatioasiantuntijoiden koulutusta ja kouluttajien koulutusta. On myös tärkeää lisätä eh, itäisten kumppanuusmaiden parlamentin jäsenten tietoisuutta mutta tämä usein eh, jää hiukan syrjään eh, ja myös muita ammattiryhmiä, eh, akateemikkoja, tuomareita, kääntäjiä ja niin poispäin olisi koulutettava. Lisäksi haluaisin sanoa, että esimerkiksi vuoteen 2012 mennessä hanke, jota minä johdain, oli ainoa teknisen avun äh, hanke, jota Euroopan unioni rahoitti, joka toimi Virhovna Radovin kanssa Ukrainassa. Siellä on hyvin aktiivisia, siellä on jopa Euroopan integraatiokomponentti, eivätkä oikein tiedä mitä tekisivät sillä. Seuraava. Ähm, kysymys tässä teknisessä avussa, kuten Olaf jo sanoi, oli se, että käynnistetään tällainen informaatiotuki, luodaan informaatiokeskuksia ja foorumeita ja tiedotuskampanjoita. Ja omasta kokemuksestani voin sanoa, me Virhovna Radassissa olemme käynnistäneet tämän eurooppalaisen tiedotuskeskuksen ja kunnes edustusto tästä päättyi, niin sen hallinto lähetettiin eteenpäin. äm, aiomme myös luoda äh, kor- asiantuntevia äh, asiantuntijaklustereita. Äh, tämä työ saattaa olla jo paikallisten asiantuntijoiden luoma eikä ulkomaisten, mutta ulkomaista tällaiset asiantuntijat pitäisi kuitenkin vielä ottaa toisella tavalla mukaan. Tämä luo lisäarvoa kaikille naapuruus, itäisen kumppanuusvaltioiden edunsaajille kehittää kehittää näitä hankkeita oman vastuun alaisena eh, eurooppalaisten tuutoreiden ammattimaisella opastuksella. Ehkä meidän pitäisi luoda jonkinlainen lista EU-asiantuntijoista, joilla on jo kokemusta ja joita eh, edunsaajavaltiot voisivat suosittaa. Meillä voisi olla tällainen tietokanta niistä henkilöistä, joilla on jo paljon kokemusta. Tämän lisäksi EUn rahoituksen tulisi huomioida myös laajat kansainväliset aloitteet, Euronest esimerkiksi. Se on täydellinen foorumi parlamentin välisille keskustelulle EUn ja itäisten kumppanuusmaiden välillä, kuten myös Korlaep joka on foorumi eh, alue- ja paikallisviranomaisille. Muutamia kommentteja liittyen teknisen avun eh, täytäntöönpanijoihin, täytyisi, niidenkin täytyisi ryhtyä ponnisteluihin eh, pitkässä työssäni, jotta menestyisimme me tarkastelimme kaikenlaista kehitystä maassa eh, teknisen avun on oltava jonkinlainen ainutlaatuinen lähestymistapa ja siinä täytyy eh, hyvin ymmärtää eh, paikalliset prosessit. Sen tulisi olla myös jonkinlainen eurooppalaisen integraation helpottaja. Vain silloin se voi saavuttaa vastaanottajan luottamuksen. Tärkeää on myös jokapäiväinen yhteistyö kaikkien tärkeiden toimijoiden kanssa ja synergian luominen muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi Sigma, Twinning ja muut tällaiset lahjoittajat. Jokaisen teknisen, kaikenlaisen teknisen avun toimintastrategia ei rajoitu pelkästään vaaditun tuloksen toteuttamiseen, vaan avun tarkoituksena on saada aikaan käsinkesketeltävää tulosta, joten minun mielestäni jokainen tehtävä, jonka teknisen avun kautta toteutetaan, siinä pitäisi olla kolme vaihtoehtoa vaihetta. Ensinnäkin ennakkokonsultaatio, työkokoukset, jotta saataisiin ymmärtämystä paikallista kontekstista, sitten palvelun tarjonta ja sitten palvelun jälkeinen apu mitä puutteita sitten on? Ensinnäkin meillä teknisessä avussa ei ole ikään kuin tällaista institutionaalista muistia. Sen jälkeen, kun tämä teknisen avun hanke on toteutettu, niin kaikki sen vaikutukset ikään kuin katoavat. Ei muut hankkeet eivät voi hyötyä tämän hankkeen kokemuksista. Eräs toinen puute on tehoton yhteistyö Euroopan unionin valtuuskuntien ja teknisen avun tiimien välillä. Euroopan unionin edustustojen teknisen avun tiimien välillä ei ole mitään säännöllisiä päivityksiä tilanteesta, koska teknisen avun tiivit tarvitsevat myös ohjausta Euroopan unionilta. Seuraavaksi liian vähäin sitä huomiota annetaan edustustolle ja tekniselle avun ryhmälle mitä tulee esimerkiksi asiantuntijoiden arvioihin ja suosituksiin, välillä on se vaikutelma, että Euroopan unionin hankkeiden toteuttajat eivät lue meidän raporttejamme. Ei ole myöskään johdonmukaisuutta ja tämä aiheuttaa teknisen avun e, epäjohdonmukaisuutta. Ja sitten EU-rahoitusta pidetään tällaisena sattumanvaraisena äh, tukena äh, eikä niinkään mm, tällaisena yhteisenä mm, hyvin suunniteltuna rahoituksena. Äh, nyt kolme asiaa aivan lopuksi. On aivan selvää, että tarvitsemme systemaattista edistystä teknisessä avussa tämä meidän tulisi määritellä selkeät kriteerit, mutta ei, ne ovat korkeat, mutta eivät liian korkeat. Meillä täytyisi olla hieno sääntö ja yhteistyön vahvistustamista, edustustojen ja teknisen avun tiimin kanssa pitäisi olla päivittäistä yhsiä yhteyksiä ja meillä täytyisi olla jonkinlainen koordinointirakenne, joka ottaa huomioon muut Euroopan unionin rahoituslähteet, jotta voidaan tehdä johdonmukaista työtä ja valmistella ohjausta tuleville tukihankkeilla. Tällainen rakenne oli olemassa, mutta sitten se katosi. Tämäkin on asia, josta pitäisi keskustella. Jotta voisimme käyttää kansainvälisten asiantuntijoiden tukea, on tärkeää, että meillä olisi tällaisia korkean tason ammattihenkilöiden klustereita, joita tukevat paikalliset asiantuntijat niin, että asiantuntijoiden laatu nousee, niin että ei ole pelkästään tällaista abstraktia tausta äh, kartoitusta eikä seurantaa. Minä sain hyvin paljon kommentteja Ukrainan hallitukselta, Ukrainalta, että saivat äh, hienoja asiantuntija-arvioita, mutta ne ovat hyvin abstrakteja. ja sanovat, että mitä meidän pitäisi sitten tehdä näillä arvioilla. Äh, ne ovat kyllä äh, ymmärrettäviä, mutta ne eivät toimi. Tämän tulisi olla myöskin suosituksena että perustettaisiin jonkinlainen valtioiden välinen yhteistyömekanismi, että meillä olisi ehkä tällainen jokin yhteinen tekninen virasto koko alueelle. Tässä kaikki tältä erää ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Ja anteeksi, että puheeni kesti niin pitkään. Uh, for that, uh, presentation. Uh, could I quick... Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Voisimmeko nyt siirtyä nopeasti kahteen viimeiseen puhujaan. Seuraava puhujamme edustaa kansalaisjärjestöjen näkökulmaa Anna-Kristina Linke. Konrad Adenauer Stiftungista. Anna, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia siitä, että olette kutsuneet meidät Konrad Adenauer Stiftungista puhumaan kokemuksistamme. Voisin puhua ehkä lyhyesti meistä, jotta tietäisitte, minkä tyyppinen organisaatio me olemme. Me olemme poliittinen äh, järjestö, joka saa liittovaltiota rahoitusta. Me tuemme 16 äh, koulutusakatemiassa koulutusta. Ja meillä on toimintaa sadassa maassa ympäri maailman ja 80 paikallis äh, osastoa ja teemme myöskin yhteistyötä institutionaalisten toimijoiden kanssa näissä maissa. Meillä on paikallistoimisto Ukrainassa, Romaniassa sekä satelliitti Moldovassa ja toimimme myöskin Valko-Venäjällä ja Liettuassa ja Georgiassa äh, sekä Azerbaidžanissa ja Armeniassa. Me pyrimme tukemaan yhteiskunnan rakentamista ja meidän äh, Kansainvälisen yhteistyön budjetti on noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. Olemme olleet aktiivisia ähm, Euroopan unionin rahoittamissa apurahoissa. Ja tässä roolissa minua on pyydetty puhumaan teille kokemuksistamme. Tämän esityksen rakenne on sen tyyppinen, että minun on pyydetty olemaan käytännönläheinen. Puhun ensin eri projekteista, joita meillä on tällä alueella, ja tämän jälkeen puhun teille myöskin haasteista ja parhaista äh, hakuprosessimenettelyistä ja toimeenpanoista omasta näkökulmastamme, ja pyrin äh, vertailemaan Euroopan unionin rahoitusta ja muita äh, rahoituslähteitä, tässä tapauksessa Saksan rahoitusta. Meillä on kolme itäisen kumppanuus alueen maiden yhteistyötä. Me pyrimme eh, tukemaan eh, yhteiskuntaa. Itäisessä kumppanuusmaissa tämä on itse asiassa projekti, jossa me olemme eh, olleet kansalaisyhteiskuntavälineen kaikkein tärkeimpiä toimijoita. Tämä on tietyn tyyppinen palvelusopimus. Me toimimme palvelun tarjoajana Euroopan komissiolle. Tämä on hyvin erityyppinen projekti kuin yleensä kansalaisjärjestöjen projektit. Meillä on yhdeksän kumppania, joista seitsemän on kansallisia kansalaisjärjestöjä. Ja tarkoituksemme on vahvistaa kansalaisyhteiskunta yhteiskunnan välineitä ja poliittista ja institutionaalista puitteistoa näissä maissa. Meillä on viisi äm, eri toimialaa, kartoitus, kapasiteetin rakennus, ad hoc tuki, ä, monien toimijoiden kuulemiset ja itäisen kumppanuuden näkyvyyden tukeminen. Me myöskin harjoitamme muita projekteja itäisen kumppanuuden maissa klassisia apurahasopimuksia. Yksi näistä on Demokratia alkaa teidän kanssanne Etelä-Kaukasuksella, sillä on 77,86 prosenttia Euroopan unionin yhteisrahoitusta lopun tarjoaa Konrad Adenauer-säätiö. Meillä on kumppaneina paikallisia kansalaisjärjestöjä. Niin, anteeksi, puhuin nopeasti. Tarkoituksena on luoda mekanismeja, jotta voisimme jatkuvasti tukea poliittista osallistumista nuorten ja äh, maaseutualueiden ähm, parissa. Armeniassa, Azerbaidsanissa ja Georgiassa osallistumista omaan kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja aktiviteetteihin. Meillä on tiettyjen tukidokumenttien kehitystä. Olemme luoneet web-sivun ähm, koulutushenkilökunnalle ja pyrimme tukemaan Etelä-Kaukasuksen opettajien poliittista tuntemusta. Me järjestämme myöskin opiskelijavierailuja Brysseliin. Meillä on tälläkin hetkellä Brysselissä tällä viikolla georgialaisia ja armenialaisia opiskelijoita, jotka vierailevat ähm, Euroopan unionin toimielimissä. Kolmas projekti on Belarus, valko projekti. En voi tästä juurikaan puhua, sillä se on vielä käynnissä. Jos puhun siitä liikaa, se saattaisi itse asiassa vaarantaa kumppaneidemme toiminnan ja toimeenpanon, joten muutamia sanoja kyseessä on siis NSA-rahoitteinen projekti. Tarkoitus on luoda ei valtiollisille ja paikallisille toimijoille – dialogimekanismeja erilaisten koulutuksien, dialogin e, esitysten ja opiskelijavierailujen kautta. Tässä oli siis lyhyt esittely liittyen siihen, mitä me teemme. Ja nyt voisin puhua tarkemmin kokemuksistamme eri hakemusprosesseissa ja toimeenpanossa. Voisin aloittaa teknisen tuen projektissa. Tämä on siis palvelusopimusprojekti, erilainen kuin muut Suunnitelma julkaistiin lokakuussa 2011. Palvelun hankintailmoitus julkaistiin helmikuussa 2012. Tämä on sen tyyppinen projekti, jossa meillä tulee olla ainakin yksi ähm, ei-julkisen puolen osallistui jokaisessa maassa ja tämä teki tilanteesta hyvin erilaisen verrattuna siihen, kuin ilmoitus aluksi julkaistiin vuonna lokakuussa 2011 olemme pyrkineet kokoamaan tietoa projektiin liittyen ja taloudessa tietoa ja marraskuussa 2012 haku takaraja. Tuolloin kaikki dokumentit tuli toimittaa meille ja sopimukset allekirjoitettiin joulukuussa 2012, joten tämä prosessi vei kaikkiaan hiukan yli vuoden. Haasteet, jotka liittyvät tähän prosessiin, olivat seuraavanlaisia – ensinnäkin vaatimus siitä, että kansalaisjärjestö tuli olla mukana yhteen liittymässä yhtenä toimijana. Tämä on äm, hyvin ähm, vaativaa, sillä tällainen vaatimus on hyvin uusi asia monille kansalaisjärjestöille. He eivät tiedä, mitä etuja voisivat tällaista toiminnasta saada. Eräissä maissa äm, tilanne voi olla vaikea, esimerkiksi Valko-Venäjällä. Me järjestämme niin kutsun kilpailun paikallistoimijoiden piirissä. Ja itse asiassa kansalaisjärjestöt usein eivät tienneet, mikä tilanne oli, mitä tapahtui. Ja usein ää, ei ollut juurikaan saatavilla tietoa siitä, miksi meidän yhteen liittymissämme pitäisi olla kansalaisjärjestön mukana. Joten meidän tuli itse asiassa selvittää toimijoille, mitä heidän tulisi myöhemmin prosessin kuluessa tehdä. Tämä oli myöskin referenssien suhteen hyvin erilainen projekti. Meillä tuli olla äh, mukana erityyppisiä toimijoita kansalaisyhteiskunnasta. Ja myöskin aikaraja vuonna 2012 oli melko rajoittava. Monet näistä organisaatioista, jotka ovat kansalaisjärjestöjä, eivät pystyneet täyttämään kovinkaan helposti näitä vaatimuksia. Meillä oli myöskin tarjouskilpailun aikana dokumentteihin liittyviä ongelmia. Meidän tuli esittää todistuksessa siitä, että maksamme sosiaaliturvamaksut, veromme emmekä olleet vararikossa. Ja monet tämän tyyppiset dokumentit ovat olla sellaisia, että ne eivät itse asiassa kosketa kansalaisjärjestöjä. Kansalaisjärjestöthän eivät ole yksityisiä yrityksiä, joten tämä aiheutti melko paljon stressiä eräissä näissä itäisissä kumppanuusmaissa kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Ja lopuksi, kun olimme esittäneet tarjouksemme, me saimme Euroopan unionin puolelta selvennyksiä ja meillä oli hyvin vähän aikaa reagoida. Meillä oli 48 tuntia ja tämän jälkeen 24 tuntia aikaa reagoida. Kaikki kommunikointi tapahtui faksilla ja oli hyvin vaikeaa varmistaa se, että ihmisillä oli mahdollisuus vastata. Oli vaikeaa varmistaa se, että kansalaisjärjestön puolella ihmisillä oli mahdollisuus saada dokumentit ja vastata ja antaa selvennyksiä aikarajan puitteissa. Nyt voisin siirtyä kahteen muuhun projektiin. Kaukosprojekti oli projekti, ensimmäinen ilmoitus annettiin kesäkuussa 2008. Meillä oli äh, noin 12-sivuinen dokumentti, joka antoi ohjelinjat ja neuvot näissä maissa ja lyhyen kuvauksen ja tämän jälkeen hakemusten jättämisen takaraja oli ähm, vuonna 2009 meillä oli äh, meteorologiaan liittyvää yksityiskohtaista tietoa myös myöskin toimittamaan budjettimme. Ähm, valintamenettelyn tulos tuli syyskuussa 2009. Tämä oli ymmärrettävää sillä, äh, koska ympäri maailman kansalaisjärjestöt pystyvät osallistumaan tähän kilpailuun, aika oli, vaadittava aika oli luonnollisesti pidempi. Sitten valko projekti tässä. Äh, projekti julkistettiin ähm, syyskuussa 2011, anteeksi, kesäkuussa 2011 ja ensimmäinen takaraja oli syyskuussa 2011. Ja jostakin syystä allekirjo, sopimuksen allekirjoitus vaati erittäin paljon aikaa. Sopimukset allekirjoitettiin Euroopan unionin edustustossa Kievissä. Ja tämä oli ollakseen maakohtainen projekti hyvin pitkällinen prosessi, mutta ehkäpä juuri siksi, että valko on erityistapaus. Sitten nämä projektit yleisesti ottaen, puhuisin nyt kaikista projekteista, joita meillä on. Meillä on pakollinen osallistujien rekisteröinti kaikki osallistujat joutuvat toimittamaan tilintarkastustietonsa ja niin edespäin. Ja tämä on paikallistoimijoille hyvin monimutkainen raskas prosessi. Usein heillä ei ole riittäviä asiakirjoja tai he eivät tiedä, mitä heiltä vaaditaan. Meiltä vaadittiin äm, identifikaatio- ja taloudelliset tiedot, mutta yksityiskohtaisia tietoja näistä äm, lomakkeesta ei ollut. Ja monissa tapauksissa me joudumme odottamaan monia kuukausia, jotta saisimme vastauksia, ja vastausten laatu usein, siis se vastaus, jonka saimme puhelin tuesta, oli usein riittämätön tai meillä myöskin oli kieleen liittyviä kysymyksiä. Me joudumme toimittamaan dokumentteja tietyllä kielellä, saksaksi tai niin edespäin. Ja usein, kun tällaisen kilpailun osallistuttiin, verkostoon tuli ähm, ladata tiettyjä tietoja. Tämä oli siis melko haastavaa, mutta me pyrimme Äh, ratkaisemaan sen ähm, yhtä yhtenäistä hakuprosessia ei kaikkien komission pääosastojen välillä ole olemassa. Me toimimme ähm, pää, DEFCO-pääosaston kanssa siellä. Onneksi kaikki on harmonisoitua, mutta esimerkiksi laajentumisen pääosaston kohdalla tai ähm, koulutuksen äh, pääosaston kohdalla heillä on erilaisia lomakemalleja tai eri järjestelmä tai ei harmonisoitua mallia. Myöskin erilaisia hallinnollisia dokumentteja vaadittiin usein, samaa rekisteröintijärjestelmää ei käytetä ja kaikki nämä dokumentit on pakko tulostaa ja sitten toimittaa hakemuksen kanssa kirjallisena. Liittyen näihin projekteihin kokemuksemme mukaan tukisimme verkossa olevia tietopankkeja ja me tukisimme tämän tyyppisiä toimia myöskin tarjouskilpailussa, kun ajattelette, että näissä projekteissa meidän tuli toimittaa noin 600 sivua asiakirjoja, jotka tuli toimittaa kolmena kappaleena. Tämä on tietyllä tavalla haaskausta. Olisi paljon helpompaa, jos kaikki voitaisiin ladata suoraan verkosta sekä tarjouskilpailussa että tuissa oli kaksi vaiheinen menettely. Ensin ensimmäinen ilmoitus ja sen jälkeen virallinen hakemus. Koska kansalaisjärjestöjen osallistumista vaadittiin, olisi ollut erittäin miellyttävää saada etukäteen tietoa siitä, mikä rooli näillä kansalaisjärjestöillä, paikallisilla kansalaisjärjestöillä on. Usein nehän eivät osallistu näihin tarjouskilpailuihin, niin oli hyvin vaikea heille eh, selventää, mitä myöhemmin prosessin aikana he tulisivat tekemään. Nyt jos siirryn eteenpäin arv- toimeenpanoon liittyen näihin apurajaprojektiin, teihin. Kaakosprojekti päättyi huhtikuussa 2013 ja voimme nähdä jo tästä kokemuksesta, että meillä oli standardi kolmen kuukauden ilmoitusaika erityisesti Tällaisessa tapauksessa, kun kyseessä on tarjouskilpailu, tämä aika on hyvin, hyvin lyhyt ja välillä vaikkapa aika raja olisi ollut pidempikin, mistä ei aina pystytty noudattamaan. Meillä oli kahden tyyppisiä kumppaneita, klassisia yhteenliittymä konsortiokumppaneita ja toisaalta kumppaneita, jotka äm, toimivat maassaan saa, saamatta selvää kompensointia. Tämä projekti oli, prosessi oli hyvin pitkä. Tämä on luonnollista ottaen huomioon toimeenpanon monimutkaisuuden, mutta nämä aiheuttaa sen, että välillä oli vaikeaa korvata kansalaisjärjestöjen kuluja ja ne olivat osana omaa budjettia. Näitä projekteja voitiin rekisteröidä vasta, kun edunsaaja oli tiedossa, mutta meidän tilanteessamme edunsaaja oli itse asiassa kansalaisyhteiskunta, mikä teki asiat monimutkaiseksi äm, erilaisten äm, pankki- ja muiden järjestelyiden myötä. Sitten liittyen toimeenpanoon, kaukasusprojekti päättyy vuonna 2013. Meidän tulee muokata Azerbaidsanin ja Armenian välisen konfliktin vuoksi luonnollisesti omaa aikatauluamme ja joka tapauksessa tämä on hyvin vaikea alue. Tilanne ei Azerbaidsanissa ole samanlainen kuin muissa maissa. Koulutustoiminta on rajoitettua, mutta meillä on erittäin hyviä ja rakentavia suhteita Euroopan unionin lähetystöihin näissä maissa ja olemme pyrkineet tekemään yhteistyötä, jotta voisimme ratkaista ongelmamme. Eli haasteet, joita meillä on ollut, tämä luonnollisesti kaukaisuusprojektin kohdalla on Azerbaidsanin Armenian välinen vuoristo Karabakh-konflikti ja myöskin Azerbaidsanin tilanne, sillä maassa pelättiin kevään vaikutuksia valko projektin kohdalla koska maan olosuhteet ovat erityisluontoiset. Euroopan unionin vaatimuksia oli vaikeaa. Täyttä oli vaikea saada kaikista kuluista eh, kuitit. Maassa käytetään pääasiallisesti käteistä, joten oli vaikeaa äm, tehdä pankkisiirtoja. Äm, meidän toimipaikkamme oli Liettuossa kenelläkään ei ollut taloudellista kokonaiskuvaa projektista. Budjetti oli fragmentoitunut ja oli vaikea löytää yksi henkilö, joka tietäisi, mikä taloudellinen tilanne budje- projektissa oli. Eli kukaan ei tiedä kaikkia. Mutta tässä jälleen kerran meillä oli erittäin hyviä suhteita Euroopan unionin valtuuskuntiin. Hyvät käytänteet ja toimeenpano liittyen näihin tarjouskilpailuihin ja apurahoihin. Usein Euroopan unionin edustustot ovat paremmassa tilanteessa hallinnollisen ja sopimuksellisen mm, työn suhteen. He tuntevat tilanteen paremmin kuin sitten myöskin joustavuus eri budjettiosien välillä on tärkeää ja hyvä käytäntö meidän tulee määritellä tarjouskilpailussa nykyään etukäteen kaikki budjetin osat, ja tämä on nykyisin rajoittavaa. Ja Valko-Venäjällä Vilnassa sijaitseva Nordic Council, pohjoinen ministerineuvosto, tuki toimintaamme. Sitten Euroopan unionin rahoitukseen. Euroopan unionin rahoitus verrattuna muihin rahoituksiin välillä tilanteet ovat kansalaisjärjestölle vaikeita. On hyvin paljon riskejä siitä, että hylkäyksiä tapahtuu eikä äm, tukia saada, koska projekti ei ollut tarpeeksi hyvä ja onnistunut. Äm, pro- hakuprosessin aikana vaaditaan erittäin paljon tietoja ja budjettimalli ei aina vastaa Euroopan unionin tarpeita. Budjetti sellaisena kuin me yleensä sen käsitämme on toiminta pohjainen Euroopan unioni taas käyttää menon pohjaista, joten on vaikea yhdistää eri me- menot konkreettiseen tehtyyn toimeen ja myöskin varoista on kasvavaa kilpailua. Hallinnolliset kulut ovat kasvaneet. Tämä nykyinen kulutaso on noin 17 prosenttia, mikä on melko matala, kun otamme huomioon, ettei se ole muutamaan muoteen muuttunut. Meillä oli melko pieni projekti Mosambikissa ja muutaman vuoden päästä me joudumme kuitenkin kirjaamaan erittäin suuria menetyksiä. Tässä oli kyseessä, olivat kyseessä sellaiset menetyksiä, joita me emme voineet varanhoitoasetuksen mukaisesti Euroopan unionilta saada korvauksena. On hyvin vaikea tehdä pitkän aikavälin suunnittelua kahden ja viiden vuoden projektit ovat yleensä maksimi raja ja lahjoittajat usein mieluummin tukisivat ähm, konkreettisia toimia. Jos otan tässä esimerkiksi ra- Saksan rahoituksen, toimi on samalla tavalla myöskin. Ähm, hankalaa, paljon kilpailua on olemassa, mutta äm, hakemukset ovat, vaativat vähemmän ja ovat helpompia toteuttaa ja tuen saajalta vaaditaan tässä yhdessä vähemmän. On myöskin helpompi ymmärtää, minkä tyyppisiä projekteja tullaan tukemaan, minkälaisia projekteja aikaisemmin on tuettu ja mihin suuntaan mennään. Tässä yhteydessä ähm, hallintokulut ovat 14 prosenttia, ne ovat korkeammat. Meillä on mahdollisuus saada tietoon todellisia äh, valuutta kurssitietoja ja myöskin saada ALV-palautuksia. Paljon kiitoksia huomiostanne. Thank you, uh, Anna, and uh, thank you for sticking to time as well. Kiitoksia oikein paljon kiitoksia, että piditte kiinni aikataulusta. Me olemme nyt uh, me olemme varsin hyvin nyt aikataulussa. Nyt meillä on viimeinen puhuja, Richard Tibels, joka on ulkosuhdehallinnosta. Teillä on nyt mahdollisuus loppupuheenvuoro ja sitten jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, Madam. Puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuudesta puhua tälle valiokunnalle tänä aamuna. Olemme tietoisia siitä, että valiokunta haluaa kokonaiskuvan itäisen kumppanuuden rahoittamisesta, joten mielelläni täydän niitä kommentteja, jotka Markus Konaro tänä aamuna jo tekikin. Haluan aloittaa pienellä terveysvaroituksella, kuten tämä valiokunta eh, tietää. Jotkut eh, tulevaisuuden peruspilarit eivät ole vielä pystyssä, koska meillä ei ole sopimusta monivuotista rahoituspuitteista. Ja toiseksi me vielä neuvottelemme parlamentin ja neuvoston kanssa ulkoisista rahoitusvälineistä, kuten eurooppalaisista naapuruusvälineistä. Joten eh, minä nyt ehdotan luvallanne, mm, että teen eh, nyt niin, että ensimmäisessä puheen eh, osassa puheenvuoroa ja näytän poliittisen kontekstin sille, mistä olemme keskustelleet, saavutukset kohti Vilnuksen huippukokousta myöhemmin tänä vuonna. Ja sitten aion hiukan yleisemmin puhua tulevaisuudesta ja rahoitusnäkymistä, jotka ovat tulevaisuuden suunnitelmiemme taustalla. Nyt astun askeleen taaksepäin ja yritän kuvailla, mihin olemme nyt päätyneet näissä neljässä vuodessa itäistä kumppanuutta sen jälkeen, kun se perustettiin Prahan huippukokouksessa 2009. Kuten varmaan muistatte, itäisen kumppanuuden ajatuksena oli nostaa EUn ja itäisten kumppanimaiden taso, yhteistyön taso uudelle tasolle taloudellisen integraation kautta ja sitä kautta, että luodaan monikeskiset puitteet vuoropuhelulle. Lähden nyt ensin tästä kahdenkeskisestä tasosta. Me olemme ryhtyneet neuvotteluihin viiden valtion kanssa näistä kuudesta, niin luodaan uudet sopimukselliset suhteet, jotka perustuvat assosiaatiosopimukseen ja neljän kumppanimaan kanssa nämä äh, keskustelut ovat sisältäneet äh, keskusteluja äh, syvistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa kautta 13. maaliskuuta 2012 ja neuvottelut Moldovan, Georgian ja Armenian kanssa ovat pian saatu päätökseen ja neuvottelut assosiaatisopimuksesta Azerbaidsanin kanssa ovat myöskin käynnissä. Toinen osa tätä integraatiota on liikkuvuuden ja ihmisten välisten yhteyksien kannustaminen itäisissä kumppanuusmaissa ja olemme eri laisiin toimenpiteisiin ryhtyneet. Meillä on Moldovan, Ukrainan ja Georgian kanssa viisumihelpotussopimuksella. Olemme allekirjoittaneet sopimuksen Armenian kanssa ja meillä on neuvotteluja asiasta Azerbaidsanin kanssa. Ja tarjousneuv- neuvotella samantyyppisistä viisumisopimuksista valko kanssa ovat olleet pöydällä kesäkuusta 2011 lähtien, mutta valitettavasti tätä tarjousta Minskin viranomaiset eivät ole ottaneet vastaan. Liikkuvuuskumppanuuksia, joissa on jäsenvaltioita mukana. Niitä on yhdessä Georgian, Moldovan ja Armenian kanssa. Ja viisumihelpotus toimintasuunnitelmia meillä on käytössä Moldovan, Georgian ja juuri nyt, siis juuri nyt Georgian kanssa, jotta voitaisiin eh, luoda pohjaa viisumihelpotuksille itäisten kumppanimaiden kanssa. Kuten Markus tänä aamuna eh, kertoi, tämä kahden keskiseen agendaan. Siihen liittyy äh, vahva rahoitustuki ja vielä eräs asia, jota ei tänä aamuna mainittu ja se liittyy myös kommenttiin, jonka esitti edeltävä puhuja. Äh, tämä kattava instituutioita luovat ohjelmat, ne on suunniteltu niin, että että ne tukisivat kumppanuusmaiden hallituksia, kun ne neuvottelevat näistä teksteistä ja panevat täytäntöönpanoon niistä syntyviä sitoumuksia. Ja tähän liittyen meillä on ollut hyvin intensiivistä vuoropuhelua edustustojemme ja kumppanimaiden välillä, joten minulla on kyllä tässä kysymysmerkki liittyen joihinkin näihin kommentteihin, että että valtuuskuntamme, e, e, anteeksi, edustustomme eivät haluaisi e, ryhtyä kunnolliseen vuoropuheluun viranomaisten kanssa paikan päällä. Sitten arkkitehtuurista meillä on huippukokouksia, ulkoministerit tapaavat joka vuosi, meillä on monenkeskisiä foorumeita, joissa tapaavat korkean tason virkamiehet, ja tämä on mahdollistanut pysyvän vuoropuhelun kumppanien välillä, jotta voidaan vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytänteitä, ja kuten on jo mainittu, mukaan lukien ne EU-valtiot, jotka vasta vähän aikaa sitten ovat lähentäneet lainsäädäntöään EU-standardeihin ja olemme myöskin vähän aikaa sitten perustaneet epäviralliset itäisen kumppanuuden vuoropuhelut, epäviralliset keskustelut EUn e, ja kumppanuusmaiden kuuden ulkoministerin kanssa ja Georgiassa olemme laajentaneet tätä keskusteluin tiettyillä sektoreilla. Esimerkiksi meillä oli liikennepoliittinen keskustelu helmikuussa. Nämä monenkeskiset toimet niiden taustalla on useita äh, lippulaivahankkeita, jotka Markus jo kuvailikin tänä aamuna, joten en nyt äh, sitä enää ryhdy toistamaan. Eräs itäisen kumppanuuden tärkeistä peruspiirteistä on ollut se, että ei eh, tehdä yhteistyötä pelkästään hallitusten kanssa, vaan siirtymäprosessit vaativat eivät pelkästään hallinnon ja hallituksen osallistumista, vaan koko yhteiskunnan osallistumista. Ja olemme erittäin iloisia, että kansalaisjärjestöjen EU:ssa ja kumppanimaissamme ovat luoneet kansalaisyhteiskunnan foorumin ja että tätä on nyt sitten laajennettu kansalliselle tasolle luomalla kansallisyhteiskuntafoorumin kansalliset tasot. Ne ovat tärkeitä välineitä, joilla voidaan valvoa, kuinka kumppanuusmaamme toteuttavat näitä sitoumuksia ja erityisesti rohkaisemme rakenteelliseen yhteis- vuoropuheluun äh, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen välillä itäisen kumppanuuden tavoitteista. Äh, teillä meppeinä on tärkeä merkitys myöskin itäisessä kumppanuudessa. Olemme erittäin iloisia siitä, että Euronest parlamentaarinen yleiskokous on nyt perustettu ja se kokoontuu seuraavan kerran tämän vuoden toukokuussa myöskin paikallisia alueviranomaistasolla itäisten kumppanuusmaiden alue- ja paikallisviranomaisten konferenssi Korelad on nyt myös hyvin perustettu. 2013 tulee olemaan tärkeä vuosi. Itäiselle kumppanuudelle neljä vuotta on kulunut Prahan huippukokouksesta ja me EU:ssa olemme ryhtyneet valmistelemaan Vilnan huippukokousta tämän vuoden marraskuussa. Meillä oli helmikuussa ulkoasiain neuvoston keskustelut ja neuvoston päätelmät julkaistiin. Tämä on mahdollisuus asettaa uusi tärkeä virstanpylväs kumppanuuden kehittämisessä ja tästä voisi tulla tällainen toteutuksen huippukokous. Tämä tietenkin riippuu kumppanuusmaistemme halukkuudesta äh, jatkaa äh, jo sovittuja uudistuksia. Me toivomme, että siinä vaiheessa, kun meillä on Vilnu Ukrainan huippukokous olemme tehneet tärkeitä edistysaskelia. Ukraina tietää osaltaan, mitä sen on tehtävä, jotta EU pystyisi allekirjoittamaan assosiaatiosopimuksen Vilnaan mennessä. Tämä tieto löytyy myös neuvoston päätelmistä joulukuulta ja on hyviä mahdollisuuksia saada päätöksen Moldovan, Armenian kanssa assosiaatiosopimukset siihen mennessä. Ja mitä tulee liikkuvuuteen, niin meidän täytyisi osoittaa, kuinka edistystä on tapahtunut niin, että päästäisiin viisumihelpotustavoitteisiin. Olemme myös luottavaisia sen suhteen, että edistymme assosiaatioagendan neuvottelussa. Ne ovat seuraava sukupolvi eurooppalaisen naapurin ja kumppanuuden äh, toimintaohjelmien jälkeen. Vilna jäl- odotamme myös edistystä liikenteen alalla. Tarkoituksena on luoda itäisen kumppanuuden liikenneverkosto, joka yhdistää kumppanimaat EUn TEN-T-verkkoon ja tämä liike talouden foorumi, joka pidettiin Varsovan huippukokouksen puitteissa. Liettualaiset eh, isäntämme aikovat juoda uuden tällaisen liiketalouden foorumin, jotta eh, EUn ja itäisten kumppanimaiden eh, liike-elämä tekisi yhteistyötä. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan, että meillä tulee olemaan pian neljä pitkälle menevää ja laaja vapaakauppa-aluetta. Joten äh, hyviä mahdollisuuksia sille, että meillä on tulevaisuuden katsova agenda, joka mm, tekee e, taloudellisesta ja poliittisesta integraatiosta peruuttamatonta. Mm, tämä tulee lisäämään e, sitä, että meillä on erilaisia suhteita näihin eri kumppaneihin. Toisaalta haluamme edistää niitä maita, joilla on suuria äh, kunnianhimon taso. Äh, toisaalta itäisen äh, kumppanuuden täytyy olla myös puitteisto niille, joiden uudistusprosessi on hitaampaa tai jotka eivät niin innokkaasti halua lähentyä EUta. Varmaa on se, että EUn suhteiden kehittyminen näihin maihin vaatii toimintaa kolmella tärkeällä alalla. Hyvin toimiva oikeuslaitos, hyvin toimiva julkishallinto ja edistys korruption kitkemisessä. Nämä ovat asioita, joita meidän on tarkasteltava, kun katsomme tulevaisuuteen. Mitä tämä sitten tarkoittaa? kun ajatellaan rahoitusta tulevaisuudessa? No ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto tekee erittäin läheistä yhteistyötä komission palveluyksiköiden kanssa kaikissa ohjelmointitoimissa, erityisesti työstämme strategista tasoa, mitä tulee eh, vuosittaisiin valtioiden vuosittaisiin maksuihin ja monivuotisiin strategioihin. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä yhteistyö komission palveluyksiköiden kanssa Euroopan eh, naapuruusvälineen puitteissa on erittäin hedelmällistä. Nyt haluaisin sanoa muutaman sanan Euroopan naapuruusvälineen taustalla olevasta poliittisesta näkemyksestä meidän työmme pohjalla on Euroopan naapuruuspolitiikkaan liittyvä tiedonanto vuodelta 2011, joka määritteli uudistetun eurooppalaisen naapuruuspolitiikan. Tuossa tiedonannossa oli kaksi tärkeää ajatusta, joilla on suuri merkitys myös rahoituksen kannalta tulevaisuudessa. Ensimmäinen ajatus on siitä, että se, että annetaan enemmän tukea niille valtioille, jotka yrittävät luoda demokratiaa. Ja toinen ajatus on se, joka mainittiinkin jo tänä aamuna, eli tällainen kannustimiin perustuva lähestymistapa, eli more for more, enemmän enemmästä lähestymistapa. Tämä tiedonanto Äh, ilmoittaa, että haluamme yksinkertaistaa toimintaa puitteistoamme äh, kumppanuusmaillemme ja aiomme käyttää näille kumppanuusmaille tällaista yhdistelmää uuden sukupolven assosiaatioagendoja, eli nämä asiakirjat, jotka auttavat uusien sopimuksen täytäntöönpanoissa äh, yhdistettynä tällaisiin yhtenäisiin tukikehyksiin. Tämä ennen tehtiin maastrategia-asiakirjalla ja vuosiohjelmilla. Nämä ajatukset löytyvät nyt Euroopan naapuruuspolitiikka suunnitelmasta, joka teillä on edessänne. Mitä ikinä prioriteetteja meillä onkaan näille kumppanuusmaillemme tulevaisuudessa, niin on kolme ähm, kokonaisuutta, jotka kuvastavat työtä meidän näiden kumppanimaiden kanssa. Ensinnäkin haluamme jatkossakin tukea poliittisen assosiaation ja taloudellisen integraation prosessia. Toiseksi haluamme lisätä ihmisten välisiä yhteyksiä ja osallistua yhteiskuntaan laajemmalti. Ja kolmanneksi haluamme tukea äh, talouskehityksen kannalta tärkeitä avainsektoreita, esimerkiksi PK-yritykset, maatalous ja maaseudun kehitys voisi olla toinen äh, ja lisäksi sellaiset avainsektorit, joissa yhteydet EUn ja kumppanuusmaiden välillä ovat erityisen tärkeitä, esimerkiksi liikenne ja energia. Ja kuten sanoin, neuvottelut jatkuvat uusista välineistä, joten en voi mennä nyt yksityiskohtiin tulevaisuuden suunnitelmien suhteen, mutta haluan vain sanoa muutaman asian. Ensinnäkin en usko, että äh, aiomme muuttaa ohjelmien rakennetta verrattuna olemassa oleviin ohjelmiin siinä mielessä, että meillä on kahden välisiä ohjelmia kaikkien kumppanuusmaiden kanssa. Meillä on joitakin äh, monenkeskisiä ohjelmia ja sitten meillä on rajat ylittäviä ohjelmia. Suurin muutos verrattuna aikaisempaan välineeseen tulee todennäköisesti tapahtuman kahdenvälisellä tasolla. Me mainitsimme tänä aamuna jo, kuinka merkittävää on, että meidän tukemme keskitetään paremmin ja tätä aiomme tai kohdistetaan paremmin ja tätä aiomme edistää ähm, näissä tukikehyksissä, jotka ovat ohjelmointiasiakirjoja yksittäisille kumppanuusmaille. Me olemme äh, jo äh, ottaneet yhteyttä kumppanuusmaihimme edustustojen kautta, jotta voisimme määritellä ne äh, rajalliset sektorit, joita voimme tukea tulevaisuudessa kahdenväliselläkin tasolla ajatus kannustimin perustumista, lähestymistavasta tulee olemaan toimivin. Keskustelut siitä, mitä tämä tarkoittaa liittyen naapuruusvälineasetukseen. Niitä käydään toisissa yhteyksissä, mutta jokaisessa prosessin vaiheessa me haluamme ottaa mukaan kannustimeen perustuvan elementin, siis mitä tulee maksuihin per valtio. Olemme varmoja, että nämä määrärahat kuvastavat näiden valtioiden halukkuutta uudistua ja niiden kunnianhimon tasoa. Ohjelmointikaudella haluamme saada joustavuutta maakohtaisiin summiin niin, että voimme sopeuttaa näitä määrärahoja perustuen edistykseen ja kuten Markus sanoi jo olemassa olevan naapuruuden ja kumppanuuden välineen puitteissa olemme luoneet tällaisia kannustijärjestelmiä, joissa pystyisimme jatkossakin antamaan kannustimia sellaisille valtioille, jotka edistyvät huomattavasti uudistuksissaan. Kaikkea tätä tullaan valvomaan vuosittaisen edistyskertomuksen kautta, jota valmistellaan kaikista niistä valtioista, joilla on naapureilla kumppanuuden toimintaohjelma. Ja nämä ovat tärkeitä asiakirjoja. Niiden pohjalta arvioimme, kuinka valtiot ovat edistyneet ja niillä on merkittävä rooli määrärahojen jaossa. Tämä sitten kahdenvälisestä tasosta, monenvälisestä tasosta sitten siellä haluaisimme samantyyppisen järjestelyn kuin nytkin, eli meillä olisi tällainen äh, alueen kattava ohjelma, joka kattaisi äh, joitakin niitä toimenpiteitä, jotka jo olemassa oleva ohjelma kattoo. Tämä Markus mainitsi äh, naapuruspolitiikan investointiin välineen ja myöskin Tieksin ja Sigman. Ja sitten meillä tulee olemaan erityinen itäinen ohjelma, jonka tarkoituksena on tehdä asioita, joita ei voida tehdä kahdenvälisten ohjelmointiasiakirjojen kautta. Ja yksi tärkeimmistä kysymyksistä tässä on se, että tuetaan itäisen kumppanuuden monenkeskistä hanketta. Me haluaisimme myös miettiä, miten voimme edistää näitä lippulaivahankkeita. Markus esitteli olemassa olevat lippulaivahankkeet. Voimme katsoa, miten voisimme luoda uuden sukupolven lippulaivahankkeet, ottaen olemassa olevat pohjaksi ja katsoin myös muita mahdollisuuksia. Tässä voimme tehdä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja ottaa ehkä huomioon joitakin niiden ajatuksia. Ja lopuksi rajat ylittävät yhteistyöohjelmat ovat myös tapa tukea itäistä kumppanuutta. Synergian merkitys muiden välineiden kanssa on mainittu ja äh, kun Euroopan naapuruusväline tulee olemaan avainväline itäisen kumppanuuden tukemiselle, niin me ulkosuudenhallinnossa yhdessä komission palveluyksiköiden kollegoiden kanssa olemme hyvin kiinnostuneita siitä, että meidän ohjelmointimme ottaa huomioon myös muut välineet, joita on suunniteltu tulevaisuutta varten sekä ulkoiset että sisäiset välineet. Ulkoisissa välineissä eurooppalainen ihmisoikeus- ja demokratia-aloite, vakautusväline ja ydinturvallisuus- ja yhteistyöväline ovat kaikki jatkossakin relevantteja itäisen kumppanuuden kohdalla mukaan lukien jotkut kehitysyhteistyön välinen temaattiset ohjelmat. Mutta ei ole kyse pelkästään näistä ulkoisista välineistä, jotka ovat merkittäviä. Myös jotkut EUn sisäiset välineet ovat tärkeitä itäisen kumppanuuden tulevaisuudessa, erityisesti ne, joilla on merkitystä ulkoisen yhteistyön kannalta, esimerkiksi Connecting Europe, Creative Europe ja Horizon 2020. Ja itse EU-välineistön puitteiston ulkopuolella on aivan selvää, että eurooppalainen demokratiarahasto tulee myöskin olemaan väline, jolla voidaan tukea EUn tavoitteita itäisissä kumppanuusmaissa. Hyvä puheenjohtaja siirtymäprosessit vievät aikaa ja kuten on sanottu, itäinen kumppanuus on varsin uusi hanke. Me toivomme, että Vilnan huippukokoukseen mennessä meillä on uusi äh, uuden sukupolven sopimukset kumppanuusmaidemme kanssa, jotta meillä olisi selkeä puitteisto yhteistyöllemme. Ja tulevaisuuden itäinen kumppanuus, sen tulisi olla sellaista, että tämä uudistus, nämä uudistusprosessit etenisivät. Meidän hyvin kapeasta näkökulmastamme katsottuna. Me olemme tietenkin kiinnostuneita siitä, että mahdollisimman pian mm, saataisiin aikaan rahoituspuitteet, monivuotiset rahoituspuitteet, jotta voisimme jatkaa jatkaa toimintaamme. Samoin toivoisimme, että rahoitus saataisiin sovittua ulkoisista rahoitusvälineistä, jotta voimme edistää ohjelmointia niin pian kuin uusi rahoituskausi alkaa vuonna 2014. Kiitoksia oikein paljon. Paljon kiitoksia tästä erittäin hienosta esityksestä. Richard, te ette ole yksinänne. Ja toivottavasti tämä työ saadaan päätöksen mahdollisimman nopeasti. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia osallistumistamme. Nyt meillä on kaksi jäsentä, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä. Voisimme siirtyä kysymyksiin. Jos Voski, olkaa hyvä. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun tunteeni näiden Ähm, puheenvuoron jälkeen on se, että me teemme paljon ja saamme laihoja tuloksia. Entisenä äh, tuen saajana ja kahdeksan vuotta toimineena koordinaattorina minua hämmästyttää yhä enemmän ja enemmän se, että kuulen Euroopan komission ja ulkosuudenhallinnon olevan tyytyväisiä. Ja kun vertaan sitten tätä viestiä asiantuntijoiden puheenvuoroihin, me näemme, että unionin itäinen politiikka romahtaa ja Moldovassa, Georgiassa ja Ukrainassa demokratia taantuu. Tämähän on tästä romahduksesta todiste. Ja muuallakin näin tapahtuu. Jos nyt kaikki on niin hienoa ja kaunista, ja samaan aikaan meillä on poliittisen tavoitteen suhteen epäonnistuminen. Tämä tavoite modernisaation uudistamisessa, sen tukemisessa. Mitään näitä tavoitteitahan ei ole saatu saavutettua viime vuosina. Ja minun täytyy sanoa ulkosuhdevaliokunnan jäsenenä, että Euroopan parlamentin näkökulma itäisen kumppanuuden tavoitteiden saavuttamisesta on aivan erilainen kuin tällainen itsetyytyväinen ulkosuhdehallinnon mielipide tai DEFCO-pääosaston mielipide. Tämä on tällainen sekalainen lähestymistapa, joka ei voi onnistua. Varat ovat pieniä, ne jakautuvat monien ohjelmien välillä, eikä kukaan voi seurata tai ymmärtää niitä. Euroopan unionilla ei ole riittävää tukea kattavalle peitolle, jota se yrittää tässä järjestää modernisaation tukea, Euroopan unionin lähentymistä, kaikkia näitä tavoitteita. Integrointi, tukea nyt investointia. Minua harmittaa se, ettei komissio ole vetänyt mitään johtopäätöksiä epäonnistumisista, joita meillä oli Itä- ja Keski-Euroopan maiden suhteen. Me olimme kymmenisen vuotta sitten edunsaajia ja tässä olisi kyllä menneisyyden oppia, joita voitaisiin ottaa, mutta kun kuuntelee näitä puheenvuoroja, samat virheet, samat väitteet ovat nyt ilmassa kuin ne, jotka olivat 90-luvulla ajankohtaisesti silloin, kun me olimme tuen saajia. Tämä on hyvin harmillista, eikä näin tulisi olla. Nämä varat eivät onnistu tukemaan suuren muutoksen syntymistä itäisissä naapurimaissa tällaisen alkuräjähdyksen järjestämistä. Tämä vaatii aikaa, meille sanotaan. Ja samaan aikaan, jos odotamme hirvittävän kauan aikaa näissä entisen Neuvostoliiton alueissa, Toimimme liian myöhään. Tässä alaston karu totuus on se, että Euroopan unioni on menettävässä itäisen naapurustonsa. Minulla on epäilyksiä siitä, onko tämä todellakin enemmän enemmästä lähestymistapaa, sillä kuten joku sanoi, lisävaroja tulisi olla eikä sellaisia ole käytössä. Minulla on ongelmia institutionaalisen rakenteen suhteen, sillä tässä DIFKon jäykkyys ja vanhanaikaisuus on yksi osa ongelmista, kun ulkosuhdehallintoa luotiin ja kun politiikkaa erotettiin toimeenpanosta. Haluaisin tässä nyt muistuttaa mieliinne sen, että menneisyydessä tuet siirrettiin reileksiin ja te muutatte ehkä, muistatte ehkä sellaisen kauden, kun kaikki nämä politiikat olivat vielä yhden pääosaston alaisia meillä on valtava tarpeiden valtameri edessämme ja pisara apua. En nyt lähde yksityiskohtiin omasta näkökulmastani Euroopan unionin avun koordinoijana. Nämä äm, apuraha, ei-apuraha ja muut projektit ja se, että otamme äm, kansalaisjärjestöjä mukaan, aiheuttavat sen, että joudumme luomaan, luovaan tilinpitoon. Olen täysin samaa mieltä puhujien kanssa. Tämän tuen muoto on nyt sen muotoinen, että se on tuen antajan eikä tuen saajan tarpeiden mukainen. Aivan liian usein me emme tiedä, mihin nämä rahat menevät. Minulla on vastaus tähän. Kun me olemme olleet joskus 90-luvulla Yhdysvaltain avun kohteena. Puhumme bumerangista. Se apu tuli tuen saajalle ja palasi sitten sen antajalle. Mielestäni meidän ei tulisi näin pienellä varoilla tehdä investointia ja eh, tuki apua. Meidän tulisi antaa tässä kalastusvapaa eikä kalaa ja meidän tulisi kuulla näitä edunsaajia. Tämä tarkoittaa dialogia ennen kuin me näitä tukia luonnostelemme, kuten tässä äh, puhuja Hasinska sanoi. Meidän tulee toimia tuensaajien kanssa äh, vuoropuhelussa ja äh, Euroopan parlamentin kanssa yhteistyössä. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Pyydän nyt Joran Fanmia käyttämään puheenvuoron. Thank you very much, Chair. Um, I have... Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen ollut esittelijänä, kun Euroopan unionin naapuristopolitiikkaa on budjettivaliokunnassa arvioitu ja myöskin varapuheenjohtajana Ekon valiokunnassa. Meillä on ollut paljon keskustelua luonnollisesti siitä, kuinka yhteistyö toimii ja me olemme äh, valiokunnassa jo ähm, hyväksyneet ähm, mietinnön. Nyt me äh, lainsäädännön lähentämistä kesk- äh, käsittelemme ja monia muitakin asioita. Ja uskon, että kaikki nämä asiat ovat tärkeitä. Minä en ehkä ole niin kriittinen kuin Sarjos Volski, mutta minulla on monia kysymyksiä ja kommentteja aivan aluksi enemmän enemmästä periaate. Uskon, että kaikki ovat samaa mieltä tästä erityisesti ö, oman kokemuksemme valossa liittyen siihen, mitä arabikevään aikana tapahtui. Me epäonnistumme demokratian ja oikeusvaltion tukemisessa ja me joudumme käymään nyt uutta Ähm, keskustelua siitä, mitä ehdollisuus on ja mitä enemmän enemmästä on. Kuinka tiukkoja me olemme valmiita olemaan? Sanois Valski sanoi, kuinka me voimme saada enemmän enemmästä, kun rahoitusta ei ole. Me emme voi antaa enemmän. Mutta ehkä meidän pitäisi sitten sanoa vähemmän vähemmästä. Me viemme pois tukea, jos ei sitä käytä oikealla tavalla. Mielestäni tämä keskustelu on sellainen, jota meidän tulisi syvällisemmin käydä. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Sitten toinen asia, maakohtaiset osuudet ja myöskin sitten idän ja eteläisen välinen jako, sillä meillähän on naapurustoa edessä ja etelässä. Me olemme avanneet, että on tärkeää, että meillä olisi jonkinlainen pitkän aikavälin jako niin, että kaikki tietävät ja voivat suunnitella, mutta toisaalta tarvitsemme myöskin joustavuutta. Luonnollisesti erityistilanne Pohjois-Afrikassa vaatii lisää tukia Euroopan unionilta. Mutta mikä on oikea tasapaino pitkän aikavälin suunniteltavissa olevan toiminnan ja joustavuuden välillä. Tämä ei ole mikään helppo kysymys. Meidän tulisi kuitenkin sitä pohtia. Sitten kolmanneksi instituutioiden rakentaminen, demokratian tukeminen. Me tiedämme, että tämä on aina se tuen ja avun seksikäs osa. Se saa paljon apua, jos me rakennamme infrastruktuuria esimerkiksi tai teitä tai jotakin konkreettista, mutta minun täytyy sanoa, että paljon tukea olisi toisenlaiseen tuen antamiseen saatavilla tekniset avut Euroopan unionin projekti. Tässä omassa lausunnossamme me huomautimme esimerkiksi, kuinka Euroopan unionin ohjelmat ja virastot, kapasiteettien rakentaminen, kompetenssien rakentaminen. Nämähän ovat yhtä tärkeitä kuin fyysiset, konkreettiset investoinnit, ja haluaisin tuoda tämän hyvin tärkeän asiana esiin. Ja sitten vielä jotakin hyvin tärkeä neljäs kommentti. Keskittäminen tai hajauttaminen. Valitettavasti erityisesti monissa vanhoissa kommunistisissa maissa hallinto on yhä hyvin keskitetty ja uskomme, että on erittäin tärkeää tukea paikallisia alue, viranomaisia, mm, kansalaisjärjestöjä, muita organisaatioita ja tämä on myöskin hyvin tärkeä ulottuvuus. Sillä hallitus, jonka kanssa pyrimme tekemään yhteistyötä usein, on kiinnostunut vain omasta kehittämisestään, mutta antaa vähän huomiota paikallis- ja alueviranomaisille. Eli minä uskon, että ohjelmat ja tekninen apu pitäisi myöskin keskittää aluetasolle. Sitten näihin moniin ohjelmiin. Meillä oli viime vuonna Euroopan parlamentissa paljon keskusteluja uuden demokratia välineen suhteen. Tämä oli hyvä idea toisaalta, mutta toisaalta meillähän on jo tämä demokratian ja ihmisoikeuksien rahoitusväline. Kuinka me sitten voisimme välttää sen, että me emme tämän uuden välinen ja ei DHRn suhteen aiheuta päällekkäisyyttä. Meidän tulisi tässä todellakin tarkastella todellista riskiä siitä, että päällekkäisyyttä ja tuplaamista syntyy. Meidän tulisi toimia yhteistyössä jäsenmaiden kanssa. Euroopan unionihan on yksi toimija, mutta jäsenmailla on omia ohjelmiaan. Kuinka me voimme koordinoida sitä, mitä Euroopan unioni tekee ja sitä, mitä jäsenmaat itse tekevät? Kiitoksia. Sedonia. Kiitoksia, Jordan Sedonia. I mean, to me this hearing creates more... Minulle tämä kuuleminen luo enemmän kysymyksiä kuin mitä se antaa vastauksia, mutta ehkä tämä onkin ihan myönteinen asia. Joten haluaisin palata tähän alkuperäiseen kysymyksiin, jotka esitin sekä Ähm, kehitys- ja yhteistyöpääosastolle ja ulkosuhdehallinnolle, kun valmistelin tätä kuulemista, koska jotkut kahden kollegani esittämät kommentit eivät ole enemmänkään kysymyksiä ihmisille, jotka ovat täällä paikalla, vaan ne liittyvät tähän korkean poliittisen agendaan. Ja puolustaakseni e, näitä ihmisiä, jotka ovat täällä, haluaisin esittää kysymyksiä, joihin he pystyvät vastaamaan. Haluan esittää siis konkreettisia kysymyksiä, jotka e, liittyvät liittyvät siihen, mitä se kummatkin pääosastot tai siis komission elementit tekevät. Ensinnäkin kysymys herra Kornaarolle. Arvostan sitä, että tulitte tänne ja selitte, mutta budjetin näkökulmasta en ole tyytyväinen ja te varmaan tiedätte miksi. On liikaa sekasot sotkua sitoumusten ja maksujen välillä. On hienoa, että sidotte niin paljon määrärahoja, mutta kuinka paljon maksuja teitte? edustaja Kornarille. Minusta on mielenkiintoista budjetin näkökulmasta tietää, kuinka paljon määrärahoja on maksettu, koska sitoumukset ovat hienoja. Kyllä minä ne löydän teidän nettisivuiltanne. E- ilman apuakin löydän sen sieltä. Mutta maksujen suhteen on hiukan salaperäisyyttä, koska äh, esityksessä sanotaan 8,8 miljardia sitoumuksina, mutta kuinka paljon maksuina olette käyttäneet näinä äh, vuosina? Sen halusin tietää, jos ette voi tätä tietoa nyt antaa, mikä tietysti itsessään jo olisi ongelma, odottaisin sitä tietoa kirjallisena myöhemmin, koska tämän valiokunnan jäsenten täytyisi tietää, kuinka paljon EU on käyttänyt määrärahoja eikä vaan sitonut. Sitten 2000 2009-2012 on toinen kysymys, koska teillä pitäisi olla mielestäni jo vuoden 2012 luvut, jos ei nyt täysin, niin ainakin melko lailla tiedossanne. Ja sitten oletteko työssänne jotenkin mm, määrällistänyt tätä enemmän enemmästä periaatetta? Millaisia neuvoja annatte henkilöstölle? tästä asiasta? Tämä olisi kiinnostavaa tietää. Ja sitten olen paljon huolestuneempi ulkosuhdehallinnon edustajan puheenvuorosta. Minulle mikään argumentti ole se, että neuvottelut eivät ole päättyneet. Me tiedämme kaikki, että neuvottelut eivät ole vielä päättyneet, kiitoksia vain. Mutta kyllä teillä täytyy nyt olla jo suunnitelma tuleville vuosille. Anteeksi nyt vain neljän viikon kuluttua teidän täytyy esitellä budjettiluonnoksenne vuodelle 2014. Kyllä me ansaitsemme tietoa, ainakin jonkinlaista yleistietoa siitä, mitä te aiotte esittää. Joten minä nyt vaadin, että tämän tiedon antaisitte meille kirjallisena tämän kokouksen jälkeen, koska äh, tämä äh, kokous tulee, joka on hyvin arvokas, tulee äh, tuottamaan tällaisen ähm, tieton nivaskan, jota mm, eri ihmiset voivat hyödyntää. Ja tässä on erittäin tarpeen, että meillä on tällainen näkemys suunnitelmista. Me toivottavasti siinä onnistutte. Mehän tiedämme, että nämä luvut ovat jo olemassa, enkä minä voi uskoa, että te olette tehneet mitään helmikuun jälkeen, kun hallitusten ja valtion päämiehet tapasivat ja kertoivat näkemyksensä tulevista rahoituspuitteista. Enkä minä voi kuvitella, että te ole mukaan mukauttaneet alkuperäisiä lukujanne tai ette työstä sitä. Sitä minä en voi uskoa. Tämä tieto meidän olisi pitänyt jo saada tätä kokousta varten, emmekä ole saaneet. Se on kovin valitettavaa. Enkä minä tietenkään voi esittää teiltä mitään konkreettisia kysymyksiä, koska te ette sanoneet mitään vuosille 2014-2020. Mutta samanaikaisesti haluaisin kuulla panelistien näkemyksiä tästä uudesta tuosta eurooppalaista demokratiarahastosta. Minua kiinnostaisivat teidän kommenttinen. Onko teillä ajatuksia tästä? Se on uusi väline. Me odotamme kovasti tietoa siitä, miten se toimii, joten kovasti odotan teidän mielipide tänne. Kiitoksia. Boris, you have a question. Kiitoksia. Borisovilta kysymys ja sitten palaamme puhujiin, jotta he voivat vastata näihin jo esitettyihin kysymyksiin. Ja chciałbym zapytać, e, będąc członkiem Komisji Edukacji i Kultury, me w wielu obszarach... Paljon kiitoksia. Kulttuuriasioiden valiokunnasta haluaisin tiedustella seuraavaa asiaa. Monissa asiakirjoissamme me tuomme esiin sitä, että Euroopan yhteistyö ähm, korkeakoulutuksen ja kulttuurin alla tulisi myöskin ulottaa koskemaan itäistä kumppanuutta. Minun kysymykseni koskee kapa, kapeaa nuorin investoinnin alaa, pehmeää vallankäyttöä. Erasmus Mundus rohkaisee yhteistyöhön. Opiskelijat opiskelevat yhdessä Euroopassa ja sitten vievät takaisin omiin alkuperämaihinsa ne arvot, jotka ovat oppineet. Olisiko mitään tapaa arvioida tämän pehmeän yhteistyön Erasmus Munduksen vaikutuksia ja muiden nuoriso- ja koulutus sekä opiskelija- ja kansalaisjärjestöyhteistyön töiden muotoa. Ja sitten kun valmistelemme kautta 2014-2020, ja kun te luonnostelette näitä lukuja, voisitteko te sanoa, kuinka paljon itäisen kumppanuusmaiden opiskelijoita tällä kaudella tulee olemaan opiskelemassa Euroopassa, ja kuinka monet näistä opiskelijoista, jotka lähtevät Euroopasta, menevät itäisen kumppanuuden maihin? Kuinka paljon nuorisojärjestöjä mukana. Teillä varmastikin on näitä lukuja tiedossanne. Voisitteko antaa meille pikaisen kuvan nykytilanteesta ja siitä, minkälaisia suunnitelmia rahoituksen suhteen teillä on seuraavalle rahoituskaudelle ja erityisesti tätä pehmeää yhteistyötä, opiskelijoita, kansalaisjärjestöjä, opiskelijaryhmiä. Näitä ajattelen kaikkia niitä tahoja, joita me haluaisimme tukea, jotta voisimme tätä pehmeämpää vallankäyttöä harjoittaa. Kiitos. Thank you. Uh, as most of the directed, I think, to uh, the commission. Kiitoksia. Suurin osa näistä kysymyksistä taisi olla komissiolle ja ulkosuudenhallinnolle esitettyjä, joten annan heille nyt puheenvuoron. Kysymykset jakautuvat kahteen osaan. Ensinnäkin kumppanuuksien tuloksiin tähän mennessä ja toisekseen siihen, kuinka aiotte nyt edetä eteenpäin ja kehittää erityisesti budjetin suhteen asioita. Olisin hyvin kiinnostunut saamaan luvut liittyen maksusitomusmäärärahoihin ja maksumäärärahoihin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Uskoisin, että siihen olisi helppo vastata. Like to begin. Kuka haluaa aloittaa? Uh, thank you very much, uh, Mr. Mr. Chairman, also Madame Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä ja muut. Olen kirjoittanut hyvin paljon muistiinpanoja, mutta keskityn nyt muutamaan avainasiaan. Ensinnäkin Rasarius Volskin yleiskommentit on totta. Tämä laajempi kysymys Euroopan naapuruuspolitiikan lopullisesta tavoitteesta. Toimiko mikrofoni? on tietenkin se ei ole meidän vastuualueellamme. Komission jäsen Fyyle yrittää saada mahdollisimman kuninganhimoista agendaa aikaiseksi sekä kielellisesti ennen Vilnan huippukokousta, että myöskin budjettimäärärahojen suhteen hän muun muassa lisäsi huomattavasti eurooppalaisen puruspolitiikan määrärahoja. Jos katson tämänhetkisen puitteiston kokonaislukuja, niin meitä voidaan verrata paremmin muihin kehitysmaihin kuin ei niinkään äh, liittymistä äh, valmisteleviin maihin. Meillä on noin 5 euroa per asukas äh, itäisessä kumppanuudessa. Tämä on verrattavissa joihinkin keskitulon kehitysmaihin, mutta paljon vähemmän kuin mikään liittymistä valmisteleva valtio saisi, jossa Ähm, määrärahoja annettaisiin enemmänkin 50 euroa per henki, joten olemme noin 50 siitä ja siksi on hyvin vaikea verrata Faren ja tämän hetkisen naapuruuspolitiikan kokemuksia. Ja koska meillä ei nyt ole eh, tätä liittymistä valmistelevaa välinettä, niin olemme yrittäneet maksimoida erilaisia rahoituslähteitä eh, eurooppalaisen naapurusvälineen lisäksi. En sanoisi, että me olemme tarjonta eh, painotteisia, vaan ainakin kysyntäpainotteisia. Ja tässä vastaisin myös muille panelisteille. Mielestäni meillä ei ole pelkästään tällaista teknistä apua. Se on perintönä e-, edelliseltä välineeltä. Se oli TASIS-ohjelma, jossa me olimme todellakin luonneet useita tällaisia välineitä. Teidän kokemuksenne viittaa siihen, mutta haluaisin nyt yleisölle sanoa, että tämä on menneisyyden perintöä. Suurin osa tästä tuesta on upotettu instituutioihin ja se todellakin perustuu kysyntään. Nyt sitten kysymyksenä. Pyydän anteeksi, se on niin perustavanlaatuinen, se on niin itsestään selvä. En halunnut näyttää pelkästään rahoituskaavioita. Meillä on ei vain 100 prosenttia sitoumuksia, vaan 99 prosenttia maksuja naapuruuspolitiikassa. Mielelläni annan yksityiskohdat paneelille ja parlamentille. Se tapa, jolla tämä toimii, on se, jos katson Euroopan naapuru- ja kumppanuuden välinettä ENPIä, niin meillä on noin 2,4 miljardia sitoumuksia ja 1,5 miljardia maksuja. Tämä on Itä ja Etelä. Minun täytyisi mennä nyt yksityiskohtiin, minulla ei lukuja päässäni, mutta meillä on ne tiedossa vuoteen 2012 mennessä noin 700 miljoonaa sitoumuksia idässä ja 500 miljoonaa maksuja idässä. Sitoumusten ja maksujen ero ei ole pelkästään absorptiokyvyn ero, vaan Tämä ero johtuu myös siitä mikä erosta, mikä perinteisesti löytyy budjetista, kun valiokuntakin tietää, että maksumäärärahoista neuvotellaan yleensä erikseen ja ne asetetaan paljon alhaisemmalle tasolle kuin sitoumukset. Tämä ero perustuu myös siihen, että naapuruuspolitiikan uudistuksessa meillä oli lisäsitoumuksia 2011-2012, joka on nostanut sitoumusten määrää, joten tämä 2,4 miljardia vuonna 2012, joka ei vielä näy täysin maksumäärärahoissa. Ja tämä sama Äh, on totta, jos antaisin teille luvut siitä, mitä olemme saaneet äh, valtion ulkopuolisten toimijoiden äh, kohdalla, esimerkiksi ydinturvallisuus yhteistyövälineessä ja rajat ylittävässä yhteistyössä. Nämä luvut te voitte saada palveluyksiköltä, ne osoittavat kuinka määrärahoja on käytetty maksimissaan sekä maksuissa että sitoumuksissa. Ja tämä ero näiden välillä johtuu siitä, että yleensä saamme maksumäärärahoja vähemmän kuin sitoumuksia. Ja myöskin sen takia, että nämä ylimääräiset sitoumukset, joista äänestettiin 2011 ja 2012, eivät vielä täysin näy maksumäärärahoissa. Ähm, voin päättää puheenvuoroni tähän ja äh, kuulla ehkä muiden kollegojen kommentteja, mutta mielelläni vielä äh, äh, nostaisin esiin tämän kysymyksen enemmän enemmästä ja vähemmän vähemmästä. Tähän mennessä emme ole halunnut laittaa näitä kahta asiaa samaan konseptiin, koska emme halua sanoa, että enemmän enemmästä kannustin makseta ainoastaan sitä kautta, että rangoistaan muita. Ja jos budjetin neutraaliutta katsotaan, niin näin se ehkä on, mutta jos katsotaan uutta ehdotusta ja tätä sisärakennettua määrärahojen lisäämistä, niin se perustuu kyllä siihen, että täytyy olla myönteinen kannustin, joka tai ei pelkästään rahoiteta sitä kautta, että ollaan tiukempia muita kohtaan. Me todellakin haluamme lisätä tätä lisärahoitusta enemmän enemmästä yhteydessä seuraavissa rahoituspuitteissa, mutta tämä riittyy tietenkin rahoituspuitteista ja uudesta eurooppalaisesta naapuruusvälineestä koska eh, tätä kohtaa ei ole vielä täysin kolmikantaneuvotteluissa sovittu. Kummatkin teistä mainitsivat tämän eh, eurooppalaisen demokratiarahaston, mielelläni kerron siitä, ja se liittyy tähän kokemukseen, joka Konrad Adenauer-säätiöllä oli Valko-Venäjällä meillä myös. Tämä demokratiarahasto kattaa nurkan, jota nykyiset välineemme eivät pystyneet rahoittamaan riittävällä tavalla. Rahoitetaan eh, ilman, että ehm, että vastuullisuutta vähennetään. Tällä on tarkoitus auttaa muuta kuin kansalaisjärjestöjä ja ehm, kärsiviä demokraattisia puolueita, jossa muut välineet eivät voisi toimia riittävän nopeasti ja antamalla operointitukea kolme miljoonaa itään, kolme miljoonaa etelään, niin olemme tehneet tämän tällaisena operointitukena, joka mahdollistaa sen, että eurooppalainen demokratiaraasta voi ihan erossa meistä päättää, minkä tyyppiset yksiköt saavat tukea. Ja sitten vielä yleinen sana kansalaisjärjestöistä. Olen erittäin kiitollinen Konrad Adenauer-säätiön tekemästä analyysistä ja haluaisin yhdistää sen tähän yksinkertaistamisajatukseen. Ja äh, olen iloinen voidessani sanoa, että se tuki, jota saimme tältä valiokunnalta ja parlamentilta uudistetun varoinhoitoasetuksen suhteen, joka on nyt voimassa vuodesta 2013 lähtien, äh, auttaa meitä äh, selviämään joistakin näistä ongelmista. Esimerkiksi paljon enemmän tällaista ali rahoit, äh, äh, ikään kuin äh, toisen kautta rahoittamista, eli käytetään yhtä kansalaisjärjestöä rahoittamaan pienempää ryhmittymää, joka olisi muuten vaikeasti saavutettavissa, ja myöskin kattojen nostaminen. Olen iloinen huomatessani, että onnistuimme ainakin poistamaan joitakin esteitä, joita kumppaneilla on. Ja tämä myös osoittaa, että on hyödyllistä, että meitä päivitetään näistä kysymyksistä ja voimme seuraavalla kierroksella viedä tämän eteenpäin. Yksi asia, josta minä olen ehkä henkilökohtaisesti vastuussa tai olen syypää, ja se liittyy tähän, että pitäisi välttää, että meillä on tällainen ö, kansalaisjärjestöjen ylivalta kun halusimme, että itäisessä kumppanuudessa ka, ähm, kansallisyhteiskunta pääsi mukaan, niin me olimme hyvin tiukkoja siinä, että ei pelkästään eurooppalaiset kansalaisjärjestöt olisi mukana tässä. Siksi olimme ehkä liian innokkaita. Haluaisimme olla varmoja siitä, että mikä tahansa konsortio, jota rahoitamme, tekee on todellakin juurtunut sinne paikallisiin kansallisjärjestöihin näissä maissa. Ja aiomme jatkossakin tehdä niin, mutta meidän täytyy olla luovia niin, ettei tästä synny hallinnollista taakkaa ja jotkut niistä yksinkertaistamistoimenpiteistä, joita voimme käyttää vuodesta 2014 lähtien, niin toivottavasti auttaa siinä. Ja valko on erityistapaus. Olemme yrittäneet saada aikaan tasapainon niin, että olemme, meillä on, olemme missä määrin yhteistyössä hallituksen kanssa, mutta autamme mahdollisimman paljon kansalaisjärjestöjä ja myöskin diasporaa. Ja tässä eurooppalainen eh, demokratiarahasto on yksi eh, vastauksista. Ja toinen on se, että me myöskin olimme tiukkoina sen suhteen, että pysyisimme erittäin läheisessä yhteistyössä yhteyksissä eh, brysselilaisten edunsaajien kanssa, joten kuuden kuukauden välein tapaamme näitä kumppaneita eh, ja vaihdamme parhaita käytänteitä. Nyt eh, päätän puheenvuoron tähän. Ehkä meillä on vielä muita kysymyskierroksia, mutta voin sitten nostaa esiin näitä muita kysymyksiä, jotka kirjasin ylös. Kiitoksia. Richard, halusitko lisätä jotakin erityisesti liittyen kollega Borosiin? huomioon Erasmukseen ja opiskelijoiden tukeen liittyen. Haluatko palata tähän asiaan? Richard, voisitko ehkä vastata tähän tai joihinkin muihinkin asioihin omasta näkökulmastasi? Kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että kysymys siitä, kuinka äh, politiikka ohjattua lähestymistapa on ollut itäisen kumppanuuden suhteen. Tässä minun täytyy olla eri mieltä. Mielestäni tämä ala on kaikkein politiikka johtoisimpia aloja. Ja täytyy sanoa, että itäinen, kumppanuus kaiken kaikkiaan on erittäin poliisia, politiikkajohtoista. Meillä on uusi sopimus ja tarkoitus tuoda nämä uuden sopimuksen vaikutukset aikatauluun mukaan ja tarkastelemme sitä, että äm, assosiaatio äm, ohjelmassa maat seuraavat tarkasti asetettuja tavoitteita. Eli kyllä tämä on hyvin politiikka-ajoista ohjelmaa. Eräs huomio, jonka tein aluksi, on se, että Venäjän liittyminen kahden väliseen tukeen on asia, jonka tulisi helpottaa rahoitusta, jota me tarjoamme itäisessä kumppanuudessa eri kumppaneillemme. Nyt itäinen kumppanuusväline tulee olemaan, naapurustoväline tulee olemaan keskittyneempi itäiseen kumppanuuteen ja uskon, että tämä voi helpottaa kysymystä summista ja siitä, kuinka voimme selventää kumppanimaillemme sitä, mitä Euroopan unionilla on tarjottavanaan. Tähän enemmän enemmästä Markus puhui siitä jo. Uskon, että on tapoja, joilla voimme tarjota joustavuutta ohjelmakauden sisällä, joka tekee mahdolliseksi antaa lisää saavutuksiin perustuen lopultakin saattaa olla niin, että eräät ovat saavuttaneet enemmän, toiset vähemmän, ja käyttäen joustavaa välinettä, kuten Fourchet-välinettä näissä jaoissa. Harukkavälinettä voimme löytää hyötyä. Eräs asia, jonka mainitsin jo aikaisemmin, Itäisessä kumppanuudessa panoksemme Erasmus kaikille ohjelmaan. Erasmus kaikille tulee olemaan hyvin tärkeä mekanismi, jolla tavoitamme laajemmin yhteiskuntaa, erityisesti nuorempia sukupolvia. En voi antaa tarkkoja lukuja siitä, kuinka monet opiskelijat tulevat hyötymään tästä tulevaisuudesta. Luonnollisesti tämähän riippuu budjetin koosta ja osuudesta, joka tälle ohjelmalle omistetaan. Mutta viime viik- vuoden itäisen kumppanuuden tiekartassa tavoite lukumäärä Erasmus Mundus-opiskelijoiden suhteen vuosina 2000 12 ja 13 oli määritelty. Voin tämän luvun teille myöhemmin toimittaa, hyvät jäsenet. Minun täytyy sanoa, että minä liitin varoituksen niin En voi nyt mennä tulevaisuuden suunnitelmien yksityiskohtiin. Tämän jo eh, esitin huomautuksena, kun suostun tulemaan tänne puhumaan tänään. Tämä liittyen tulevaisuuden suunnitteluun vuosille 2014-2020. Ähm, sen suhteen voisin sanoa, että hyvin paljon asioita tehdään. Meillä on äh, kahdenvälisiä ohjelmia, hyvin paljon työtä tekevät Euroopan unionin edustustot kentällä, jotka tulevat äh, hyvin vaikuttamaan erityisesti tunnistaessaan avainaloja ja uusia mahdollisia kumppaneita tulevalla rahoituskaudella, mutta ottaen huomioon rajoitukset ehkäpä budjetissa ja toisekseen sen, kuinka voimme järjestää enemmän enemmästä periaatteen toteuttumista tulevaisuudessa näiden asioiden suhteen on hiukan vaikea mennä yksityiskohtiin tänään. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia, Sedonia. Voisinko ehkä pyytää, että luopuisit nyt tästä seuraavasta käytöspuheenvuoron ja sen jälkeen pyytämme päättämään kokouksen. Ole hyvä. Debate unless other, other panelists. Mä on, äh, voin päättää keskustelua. Meillä eivät muut panelistit halua vielä puhua. Äh, ellette kysynyt että kysynyt, haluavatko nämä muut puhua. No suuri osa kysymyksistä tarko- tarkoitettu instituutio. No siinä tapauksessa minä päätän vähitellen kokouksen. Olen iloinen siitä, että tämä kokous järjestettiin, vaikka monet kysymyksistä jäävät vastausta vaille. Aloitimme kuitenkin eh, tällaisen keskustelun ja jatkamme sitä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa yleisemmästä syystä tällaisille kokouksille, miksi meidän on jatkettava. Ei ole kyse siitä, että tyydytetään jonkun uteliaisuus, ei ole kyse siitä, että että äh, kierrätetään olemassa olevaa tai ei olemassa olevaa tietoa, vaan on kyse äh, parlamentaarisesta äh, valvonnasta, veronmaksajan rahan parlamentaarisesta valvonnasta. Joskus työskentelemme käännytettyjen parissa, kaikki ovat tietoisia siitä, mitä teemme, mutta ulkopuolisen maailmalle tämä ei ole aina niin selvää. Meidän tehtävämme on arvioida kriittisesti, mitä EU tekee, sekä kun on kyse poliittisten tavoitteiden saavuttamisesta, että että täydestä avoimuudesta ja vastuusta. Minusta on valitettavaa, että saamme pelkästään tällaisia puolustuskannalla olevia vastauksia, jos sanotaan, että me teemme asiat hyvin äh, ja teemme ne siksi, koska äh, ei, meidän täytyy mennä asiaan syvällisemmin, ollaan yhä huolissa, enemmän huolissaan siitä, äh, miten demokratiat kehittyvät ja miten nämä kuusi itäisen kumppanuuden valtiota, ähm, miten niitä johdetaan ja mm, syntyy enemmän kysymyksiä myös EU-määrärahojen suhteen. Mitä tapahtuu määrärahoille, jotka menevät suoraan näiden valtioiden kansalliseen budjettiin? Mm, onko ähm, jos on huolia demo, korruptiosta ja demokratian tasosta ja yhdessä komission kanssa meidän tulee olla varovaisia ja tarkkaan arvioida tätä kehitystä varmistaaksemme, että jokaisella tasolla, lainsäädännön ja täytäntöönpason tasolla määrärahat käytetään e EUn arvojen mukaisesti eikä niitä vastaan. Ei ole kyse pelkästään luvuista ja äh, äh oikeasta tilinpidosta, vaan on kyse äh, vähäisistä resursseista, eh, jotka on kohdistettava oikein. Meidän on parlamentaarikkoina eh, tehtävä yhteistyötä, jotta tästä prosessista tulisi hyvin vastuullinen. Eh, ja siksi vaatisin, että komissio antaisi meille tietoa niin paljon kuin pystyvät, jotta voisimme toteuttaa tämä valvontatehtävämme. Muuten tämä tulee olemaan erittäin vaikeaa saadaan poliittinen tahto jatkaa ja perustella kansalaisille, miksi EU on taloudellisesti itäisissä kumppanuusmaissa mukana. Me puhumme itäisestä kumppanuudesta tänään, mutta tämä sama koskee myöskin eteläistä metsiä naapurimaitamme. Meillä täytyy joka vaiheessa olla valvontaa, jotta voimme varmistaa avoimuuden ja vastuullisuuden EU:ssa. Nyt jatkan vuoropuhelua komission palveluyksikön kanssa, jotta saisin kaikki nämä avoimet kysymykset selvitettyä ilman, että yleisö kyllästyy. Me sitten otamme mukaan ne tähän julkaisuun, jonka aiomme julkaista koska kollegani mainitsee Erasmus kaikille tai Yes Europe-hankkeen, miksi sitä sitä kutsutaankin, joka myös eh, Eero Tibes nosti esiin, niin minä olen itse asiassa huolissani joistain kehityssuuntauksia tässä asetuksessa, joka on hyvä tapaus, jota kannattaa tutkia. Nyt on esimerkiksi ehdotus, se on vielä kolmikantaneuvotteluissa ja neuvottelu, mutta budjetin näkökulmasta näen ongelmia suurten poliittisten ajatusten toteuttamisessa ja konkreettisesti Erasmus kaikille ohjelman ajatuksena on, että se koskisi kaikkia naapurusmailla ja että ne toteuttavat tämän yksi yksin. Minä pahoin pelkään, että opiskelijat kärsivät. En tiedä, onko siellä äh, arvioitu näiden kumppanuusmaiden hallinnon kykyä prosessoida tätä ja varmistaa, että opiskelijoita palvellaan oikein, koska tähän mennessä komission palveluyksiköt en tiedä, kuka sitä siellä tarkkaan ottaen tekee, mutta se tehdään keskitetymmin. Ja nyt jos se hajautetaan pelkästään hajauttamisen vuoksi, niin se saattaa olla ongelmallista, koska tiedän myös maista, jotka ovat jo tehneet hyvin paljon työtä EUn kanssa koulutusrahoituksissa. Ne ovat investoineet hyvin paljon virkamieskuntaansa, jotta pystyvät oikealla tavalla antamaan näitä tukia yliopistoille ja opiskelijoille. Tämä ei ole mitenkään helppo prosessi. Eli jos vain kumppanuusmaille annetaan tämä määrä eikä niitä valmistella laisinkaan tähän, niin se saattaa vaikeuttaa opiskelijoiden tilannetta ja sitä, että he pystyvät hyödyntämään näitä määrärahoja. Tehokkuus ei pitäisi olla itsestä tavoite, vaan meidän täytyy myös, myös muistaa, että tuet on suunniteltava niin, että edunsaajat voivat niitä hyödyntää, koska kaikki tämä EU-tuki, joka on tarkoitettu itäisille kumppanuusmaille, niiden sen pitäisi hyödyntää siellä asuvia ihmisiä, eikä pelkästään tyydyttää meitä siitä, että me olemme tehneet työmme. Se ei riitä. Tärkeää on se, että nämä määrärahat hyödyttävät yhdistävät mahdollisimman monia ihmisiä siellä. Joten aiomme jatkaa tätä. Tämä on jatkuvaa työtä ja haluaisin kiittää panelistien halukkuutta tulla tänne kertomaan meille asioista, kuuntelemaan ja jatkamaan tätä vuoropuhelua. Kiitoksia Sidonia. Of Sidonia. This is... Tässä voisin Sidonian linjoilla vielä mainita, että tässä työssä parlamentti itse asiassa harjoittaa seurantaa ja tarkkailee sitä, kuinka varoja on käytetty. Ja uskon, että tässä on erittäin hieno esimerkki tämän tyyppisestä työstä. Voisin pahoitella kaikille, jotka eivät äm, käsittäneet tätä. Tämä on budjettivaliokunnan kokous ja nyt valitettavasti budjettivaliokunnan jäsenet, parlamentin jäsenet ovat ainoita, jotka voivat esittää kysymyksiä. Tämä ei ole mikään julkinen kuuleminen, tämä on budjettivaliokunnan kokous. Tässä kaikki. Voisin nyt päättää tämän kuulemisen ja jatkamme kokoustamme kello kolme. Kiitoksia kaikille puhujille. Kiitos.